Dear colleagues, may you please take seat? No niin, kollegat, käykää paikoillenne. Meillä on erityisvieraita tänään, mutta hyväksytään ensin esityslista. Kiitoksia. Sitten lyhyt ilmoitusasia. Eli vahvistan, että valiokunnan ylimääräinen kokous pidetään ensi maanantaina Strasbourgissa – esityslistan luonnos toimitetaan pian teille ja siellä sitten tarkastellaan mietintöluonnosta ja keskustellaan Euroopan tilastoneuvoa antavan elimen edustajan kanssa. Ja sitten kohta kolme. Ja lämpimästi toivotan tervetulleeksi Mark Hanin, joka on FSBn puheenjohtaja. Ja hän on täällä Euroopan järjestelmäriskikomitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kiitoksia, että hyväksytte kutsumme. Kane oli, on ollut vuodesta 2013 järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtaja ja hänen edeltäjänsä oli Marin joka kävi täällä 2012. Ja varapuheenjohtajien on sääntöjen mukaisesti esiteltävä parlamentille – suunnitelmansa toimintansa suhteen ja Kane Englannin keskuspankin pääjohtaja ja korostaisin, että tänään hän on täällä järjestelmäriskikomitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Ja hän tarkastelee sitten rahoitusjärjestelmän vakavaraisuustasoa jotta voidaan välttää järjestelmän riskejä, jotka vaikuttavat rahoitusvakauteen. Eli keskittykää nyt tähän aiheeseen, josta Kaani on vastuussa parlamentille. Ja tietysti täytyy myöskin ennaltaehkäistä järjestelmän riskejä. Se on hyvin tärkeä asia meidän valiokunnallemme ja hyvin laaja aihe. Eli jäsenet voivat tietysti esittää useita erityyppisiä kysymyksiä. Ja saatte kohta alustuspuheenvuoron ja sen jälkeen sitten käytänteen mukaisesti meillä on viiden minuutin vastaus- ja kysymyspätkiä. Olkaa hyvä. Um, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat valiokunnan jäsenet. Minulla on ilo käyttää puheenvuoro Euroopan järjestelmäriskikomitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Rahoitusvakauden ylläpito vaatii vahvoja puitteita, dynaamista riskinkäsitystä ja silloin kun se on vaatii myös makrovakaustoimien koordinointia. Koordinointiviranomaisen tarve EU:ssa on erityisen tärkeä, kun otamme huomioon yhtenäismarkkinoiden laadun ja sen integraatioasteen. Komitea tekee rahoitusvakaudesta tehokkaampaa kautta EUn tässä roolissa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden avoimuus tukee dynamismia taloudessa tehostamalla kilpailua, äh, moninaistumista ja riskinkantoa, riskinjakoa. Laajemmat markkinat tarkoittavat valinnanvaraa, innovointia ja myös mittakaavaetuja. Dynamismin lisäksi ulkomaisten shokkien riskiä voidaan helpottaa. Rahoitusalan sidokset voivat luoda uusia heikkouksia ja ne voivat myös syventää mahdollisia shokkeja. Komitea voi parantaa kestokykyä, jotta voidaan hyötyä mahdollisimman paljon avoimuudesta ja minimoida riskit. Haluaisin käsitellä kolmea seikkaa komiteani työssä, nyt kun itse olen sen varapuheenjohtaja. Ensinnäkin komitea on edistänyt makrovakauden puitteistoa kautta unionin. Se on antanut suosituksia erityisesti, jotta lainsäätäjä kansallisesti perustaisi makrovakauden valvovaan viranomaisen omalle oikeudenkäyttöalueelleen. Käsikirjassa pankkisektorin makrovakaustoiminnasta annetaan käytännön informaatiota siitä, miten näitä valtuuksia käytetään. Käsikirjassa selitetään myös parhaita käytäntöjä väline välineeltä, miten niitä voidaan käyttää ja luonnostellaan myös oikeudelliset puitteet, jotka niitä hallinnoivat. Yksityiskohtaisesti käsitellään myös mahdolliset heijastusvaikutukset. Silloin kun parhaita käytäntöjä ei noudateta, komitea voi käyttää myös niin sanottua soft lawta ja antaa suosituksia sillä perusteella, että täytyy toimia tai selittää, miksi ei toimi. Viime vuonna komitea antoi ohjeistusta kansallisille viranomaisille siitä, miten suhdanteen vastaisia pääomapuskureita tulisi asettaa. Annoimme myös ohjeistusta yksityiskohtaisiksi ohjeiksi ja tämä julkaisemme kolmannella vuosineljänneksellä ensi vuonna. Makrovakauspolitiikka kehittyy vielä ja komitea auttaa sitä kypsymään edelleen. Tutkimuksissamme olemme arvioineet vakuutusmarginaalien muutoksia, jotta voidaan torjua suhdanne myönteisiä vaikutuksia johdannaisia arvopaperirahoitustransaktioissa. Englannin pankki on noudattanut tätä komitean ohjeistusta ja pohtinut sitä, miten riskipainotettu pääoma voi vaikuttaa rakenteelliseen riskiin ja suhdanteisiin. Komitean vahvuutena on se, että se voi käyttää tietoa kaikista jäsenvaltioista. Komitea on kerännyt myös tietoa, joka osoittaa, että pankkisektorin omavaraisuusaste on ollut myötäsyklistä syklistä kokonaistasolla. Keskimäärin riskipainotuksilla on tapana pudota luototuksen kasvaessa voimakkaasti ja nousta taantumassa. Kun olemme saaneet pankkivirastolta tietoa, olemme havainneet, että riskipainotukset ovat pienempiä kuin muun tyyppisissä pankeissa. Näin, näiden tietojen avulla saamme kehitetyksi vankan kehyksen makrovakaustoiminnalle kehitämme myös parhaita käytäntöjä, joilla voimme vaikuttaa kansainväliseen agendaan. Käsittelemme sitä, miten rahoitusjärjestelmän elementit voivat edesauttaa pitkän aikavälin vaurauden kehittymistä. Olemme tutkineet Solvensi 2 ja komitamme on pohtinut sitä, miten esimerkiksi vakuutuslaitokset voivat tuoda vakautta järjestelmään. Mielestäni voitaisiin tehdä vielä enemmänkin, jotta Solvensi 2 olisi oikea puitteisto pitkän aikavälin sijoituksille. Komitea voi antaa rakentavan ja objektiivisen perspektiivin makrovakausvalvonnasta, kun parlamentti ottaa kantaa vuonna 2008 tähän Solvenssi 2 järjestelmään. Avoimuudesta on hyötyä, kun pyrimme yhteisymmärrykseen riskeistä. Komitealla on keskeinen rooli EU:ssa. Se testaa jäsenten arvioita uusista kehittyvistä riskeistä. Me tiedämme, että rahoitusjärjestelmän rakenne on muuttunut huomattavasti kriisin jälkeen. Nettomääräinen luottojen kasvu on nähty joukkolainamarkkinoilla ja varat ovat globaalisti nousseet 60 prosentilla ja EU-ssa 80 prosenttisesti. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu, kun pääomamarkkinaunionia kehitetään. Komitea antaa oman panoksensa oikeastaan kahdellakin tavalla, jotta saamme kestokykyisemmät pääomamarkkinat – Ensinnäkin se edistää yhteistä näkemystä markkinoiden likviditeetin perustekijöistä. Ja toiseksi se kerää tietoa äh, riskeistä, niiden luonteesta ja määrästä, kun ajatellaan markkinarahoitusta. Komitealla on toimivaltuudet tällä alalla, koska se voi kerätä tietoa markkinaosallistujien toimista kautta EUn. Tällä hetkellä se tekee tutkimusta markkinatakaajista ja varainhoitajista osana suurempaa tutkimusta jos jossa käsitellään riskejä siitä, äh, kuinka markkinoiden likviditeetti pienenee. Tämä tutkimus saadaan valmiiksi 2016 vuoden puoliväliin mennessä. Tutkimuksessa pohditaan myös likviditeettiolosuhteiden vaikutusta, sitä onko avoimilla sijoitusrahastoilla riittävästi likviditeettiä, jotta ne voivat äh, maksaa ulos kaikki lunastukset, jos markkinat ovat stressitilassa. Olen, on tutkittu 143 investointirahaston tilannetta Englannin pankissa ja rahastot katsoivat voivansa maksaa päivässä noin kolmikertaisesti yritysvelkakirjamarkkinoiden dollariliikevaihdon. Eli selkeästi tämä on virhepäätelmä. Komitea tarjoaa tässä mielessä laajemman katsauksen tilanteesta. Komitea voi auttaa, kun suunnittelemme oikeita toimintatapoja poliittisesti. Investoin, sijoitusrahastojen stressitestaus voi olla yksi osa tätä työtä ja huomioimme myös vakuutuslaitokset ja eläkerahastot. Komitea saa myös yksityiskohtaisia raportteja johdannaiskaupasta, kauppatietorekistereistä kautta unionin. Meillä on kansallista tietoasiantuntijuutta sekä komitean työ voi näin tehostaa riskiarvioita ja perehtyä johdannaistransaktioiden vaikutukseen. Se voi myös arvioida, minkälainen vaikutus on, olisi pakollisella keskusvastapuoliselvityksellä ja minkälainen rooli olisi tällaista clearing-työtä tekevillä pankeilla. Tarkoitus on saada yhteisymmärrys siitä, miten riskejä voidaan jakaa. Joskus ei riitä se, että ymmärretään tämä riski, vaan viranomaisten on joskus myös toimittava yhteisellä jaetulla tavalla. Komitea on ainoa taho, jossa viranomaiset ovat kaikki edustettuina, mukaan keskuspankit, pankkivalvojat ja myös arvopaperiviranomaiset. Vuoropuhelussa voimme saada aikaiseksi parhaat käytännöt. Esimerkkinä tästä asuinkiinteistöt. Tänä vuonna komitean työssä on korostettu sitä, miten nämä markkinat ovat kärsineet rakenteellisista eroista. Kun ajatellaan esimerkiksi lainan suhdetta arvoon ja verokohtelua eri EU-jäsenvaltioissa. Pääoma toimia on myös erilaisia rajoituksia velan enimmäissuhteesta suhteessa tuloihin. Tämän analyysin tulokset sisältävät muun muassa sen, että tarvitaan joustavuutta silloin, kun suunnitellaan ja toteutetaan makrovakauden välineitä. Mikään yksittäinen väline ei voi puuttua kaikkeihin kiinteistöalan riskeihin. Välineiden on oltava äh, kansallisiin olosuhteisiin sopivia ja kansallisen politi- kansallinen politiikka toimii tehokkaammin silloin, kun heijastusvaikutukset myös huomioidaan ja niitä hallinnoidaan. Komitea on luonut puitteet, jolla voimme hallinnoida näitä heijastusvaikutuksia. Tämä työ on valmiina ensi vuoden alussa. Keskeistä tässä on vastavuoroisuus, jotta poistetaan säätelyn katvualueiden hyödyntäminen. Ja näin kansallinen politiikka on tehokkaampaa. Annamme myös suosituksia. Äh, täytyy toimia jo sillä perusteella, että täytyy joku toimia tai selittää, miksi ei toimi. Ja todennäköisesti tästä seuraa sitten vastavuoroisuus. Komitealle on kerrottu 61 kertaa tällaista makrovakauden toimista ja vuodesta 2014 lähtien näitä kertoja oli 173. Monet ilmoitukset ovat menettelytapoihin liittyviä, mutta tämä osoittaa kuitenkin suuntauksen. Monet maat käyttävät makrovakauden valvontavälineitä ja selkeästi on tarve jonkinlaiselle clearing-toiminnalle tällä alalla, joka on kattavaa ja oikea-aikaista. Komitea arvioi myös sitä, miten kansalliset viranomaiset voivat toteuttaa sudenteiden vastaisia pääomapuskureita silloin, kun riskit tulevat etäalueen ulkopuolelta. Tämä lisää meidän yhteistä vastustuskykyämme globaaleja syklejä vastaan ja heijasten vaikutuksia vastaan, jotka tulevat ulkopuolelta kiinteistömarkkinoilla on kansallisia eroja. Meillä on myös yhteisiä tekijöitä, nimittäin väärinkäytöksissä. Väärinkäytösseuraamukset EU-pankeissa ovat viimeisen viiden vuoden aikana ylittäneet 50 miljardin rajan. Näillä on suoria vaikutuksia reaalitalouteen. 5 prosentin vivutuksella tämä pääoma olisi voinut tukea yhden biljoonan lainauskapasiteettia. Väärinkäytösepisodit vähentävät julkista julkista luottamusta järjestelmään. Komitean työ on edesauttanut järkeviä toimia, jotta luottamuksen uudelleen rakentaminen voidaan käynnistää. Ensinnäkin olemme ehdottaneet, äh, että katettaisiin väärinkäytöksistä koituvat kulut stressitesteissä. Bank of England on noudattanut tätä neuvoa ja stressitesteissä se on ottanut huomioon myös 400 miljardin väärinkäytöskustannukset. Toiseksi olemme ehdottaneet, että puutumme näihin väärinkäytöksiin sen lähteillä niin, että yksilökohtainen vastuuvelvollisuus lisääntyy. Voimme uudistaa palkkausjärjestelmiä, palkan muuttuvia osia, maluspisteitä, takaisinperintöjä. Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut tähän lähestymistapaan. Siellä on tiukin palkkiojärjestelmä EU-ssa ja pisimmät maksunlykkäykset ja takaisinperintäajat. Näiden toimien tehokkuus EU-ssa on kuitenkin lieventynyt bonuskaton takia. Vuonna 2013 osuus sen suhteen, mikä osa palkasta on kiinteä ja mikä vaihtelevaa, on ollut suurissa yhdistyneen kuningaskunnan pankeissa suhdeluku yhden suhde kolmeen. Eli siis yksittäisen väärinkäytöksen vaarana tästä osuudesta oli kolmasosa. Olen pahoillani. Puheenjohtaja muistuttaa liiasta vauhdista. Minua muistuteltiin, että voisin puhua hieman hitaampaa. Tulkki kiittää. Suhde siis yhden, suhde kolmeen ennen uudistusta ensi vuonna tai seuraavana vuonna, kun tätä bonuskattoa piti noudattaa, tämä suhdeluku oli pudonnut yhden suhde yhteen ja kuitenkin kokonaispalkkiotaso oli pysynyt ennallaan. Komitean ehdotuksesta finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä FSB eh, tutkii myös näiden toimien vaikutusta eh, väärinkäytöksiin. Ja jos suositukset hyväksytään, niin ne voidaan esittää myös G20. Uudistukset palkkioihin ovat tarpeen, mutta ne eivät vielä riitä. Komitea on aivan oikein korostanut, että pitäisi tehdä enemmänkin, jotta eh, korkeassa asemassa olevat yksilöt ovat vastuussa tekemisistään. FSB jakaa kokemuksia jäsenilleen pankkien säätelyvaltuuksista ja niiden vaikutuksista väärinkäytökseen ja yksilökohtaiseen vastuuseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa me toteutamme uutta järjestelmää, jotta rahoitusjärjestelmässä korkeassa asemassa olevat johtajat ovat suoraan vastuussa tilivelvollisia epäonnistumisistaan omalla vastuualueellaan. Tätä tehostetaan vielä selkeillä säännöillä, joita alan asiantuntijat ovat laatineet. Näin varmistamme korkean standarditason ja kaikki ymmärtävät säännöt. Kaikki jäsenvaltiot ja kaikki EUn kansalaiset ovat osallisena EUn rahoitusalan vakaudessa. Komitea pyrkii vakiinnuttamaan tämän vaurauden perustan. Kriisi on osoittanut, kuinka nopeasti kriisi leviää rajojen ylitse. Sen takia tarvitaan uudistuksia ja uutta lähestymistapaa, jotta riskeihin voidaan puuttua parlamentin johdolla, tämän valiokunnan johdolla, uudistusohjelma on nyt saatu valmiiksi ja viranomaiset keskittyvät nyt sen täytäntöönpanoon, jotta sen tehokkuus todella toteutuu. Kestävä rahoitusalan vakaus vaatii kuitenkin muutakin kuin makrovakauden standardit ja yksittäisten yritysten vakautta. Tarvitaan makrovakauden näkökulmaa joustavuutta, jotta voidaan vastata shokkeihin missä tahansa ne tapahtuvatkin. Ja vaaditaan myös korkeaa kestokykyä aina silloin, kun riskit kasvavat. Komitea on auttanut jäsenvaltiota tämän roolin täyttämisessä ja se on valppaana, jos herkkyyksiä ilmenee. Aivan niin kuin äh, puheenjohtaja Draghi valiokunnassa korosti, tulevan vuoden aikana komitea arvioi makrovakauden asemaa jäsenvaltioissa ja täydentää ole, olemassa olevaa riskin seurantaa ja keskittyy matalan korkotason mukanaan tuomiin riskeihin rahoitusvakaudelle ja sitä, miten yhtäkkiä siirtymä vähähiiliseen talouteen vaikuttaisi. Kiitos, mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Governor Carney for this. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista tiedoista. Tässä tuli esiin monia kiintoisia ja tärkeitä aiheita, eli investointirahastojen stressitestit, pakollisten clearing-menettelyiden vaikutukset, bonuksien katot ja tietysti myöskin sitten jäsenvaltioiden makropotentiaalinen tilanne. Ja varmaan jäsen, valiokunnan jäsenillä nyt on sitten kysymyksiä näistä aiheista. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Burger Baltz. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua Saksaa. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että olette tullut valiokuntaan tänään. Arvostamme sitä kovasti. Ja tänään voistaisin vähän kuvata teitä nyt järjestelmäkomitean väliaikaisena johtajana, mutta Mario Draghihan kuitenkin jatkaa tehtävässään. Eli pari kysymystä. Te tunnette eurooppalaiset ja kansainväliset kehitykset rahoitusmarkkinalainsäädännössä. Te juuri osoititte sen. Ja muutama viikko sitten G20-kokouksessa puhuttiin uudesta Telex-standardeista maailman järjestelmän kannalta tärkeiden pankkien osalta. Ja BRD-sääntöjen mukaisesti on käsitelty näitä niin sanottuja MRA-standardeja. Ja haluaisin nyt kysyä teiltä, oletteko samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla määrällisiä sitovia vähintään 8 prosentin osuuksia? Ja toinen kysymys. Ja miten tässä voidaan tehdä yhteistyötä? Ja sitten Euroopan keskuspankki on päättänyt laajentaa osto ja pankkisektorin likviditeetti on ollut poikkeuksellisen korkea, mutta se ei kuitenkaan ole parantanut investointien osuutta. Eli pankkien ja vakuutuslaitosten pitäisi olla kannattavalla pohjalla. Ja haluaisin siksi kysyä teiltä, mitä mieltä te olette tästä, mitä juuri sanoin? Eli nämä riskit rahoitusalalla, erityisesti vakuutusalalla. Thank you very much. Uh, two very important questions. First, uh, Kaksi tärkeää kysymystä selvyyden takia tästä TELAC-standardista tappelun kokonaiskantokyvystä, josta on sovittu. Tietysti tämä on standardi, jota sovelletaan kaikkein suurimpiin järjestelmän kannalta tärkeisiin laitoksiin ja näin oli tämä standardi, josta piti sopia USAsta Kiinaan ja kaikkialla muuallakin muissa oikeusjärjestelmissä ja tämän kautta piti saada aikaan vahvaa luottamusta, varmuutta monimutkaisissa räätyltävissä yksiköissä. Siksi TELAC-standardi on spesifi- e-, e-, tärkeämpi kuin EMREL, mutta TELAC on tavallaan osa Temeriliä ja tekee tästä konkreettia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on globaal järjestelmällisenkin kannalta isoja laitoksia, niin kuin teillä on omassa maassa, niin tietenkin me tulemme täytäntöönpanemaan näitä standardeja Emrelin täytäntöönpanon myötä ja johdonmukaisesti lainsäädännön kanssa konsultaatioasiakirjamme täytäntöönpanosta Emrelin kohdalla tulee ihan ensi vuoden alussa ja se saa aikaan selkeyttä ja niin kuin varmasti ymmärrätte, se kattaa paljon laajemman alueen instituutioita suhteellisella tavalla ajatellen näiden eh, järjestelmäriskin kanta, kannalta, kannalta arvioitavaa merkittävyyttä. Ydinkysymys, jota haluaisin käsitellä tässä lyhyesti, on, että tässä ei ole kyse vain tappioiden kantokyvystä, joka on määritelty Emrys TELAC-standardissa, vaan kyseessä on se tieto, etukäteinen tieto siitä, että nämä välineet mahdollisesti aiheuttavat tappioita, ja se aiheuttaa paljon suurempaa kurinalaista koko järjestelmään. Joten tätä kautta pitäisi syntyä kurinalaisuutta, jota olisi pitää tulla jo aikaisemmin osakkeenomistajien parissa, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. Sitten lyhyesti toiseen kysymykseen vastaan varsin yleisellä tasolla, koska en ole vastuussa rahapolitiikasta puolesta. Likviditeettipuoli määrässä elvytyksessä on kyse sitten EKPstä tai Fedistä tai Englannin pankista. Tässä viittaan niin sanottuun osakesalkun tasapainon vaikutukseen, jos halutaan korva siirtää omistajuuksia siirtää, siirtää vaikka Italian hallituksen liukkalainoista ja saada heidät hiukan riskialtimman osakkeiden piiriin. Ja silloin, jos on esimerkiksi ulkomaista kyseessä, niin silloin tietysti tähän liittyy myös vaihtokurssi. Kiitos teille Elisa Ferreira. Niin puhun englantia, jotta viestintä ei hankaloidu. Eli kiitoksia, että olette täällä. Palaan tähän ESRVn alkuperään. Kollegani oli Silvi Gula oli silloin esittelijä. Ja haluamme varmistaa, ettei käy niin, ettei nähdä metsää puilta, kun katsotaan näitä järjestelmällisiä riskejä Euroopassa. Ja ehkä tällä hetkellä voitaisiin tässä katsoa vähän makropotentiaalisia kysymyksiä, eli miten näette Euroopan toiminnan ja riskit, jotka liittyvät tähän määrälliseen elvytykseen. Nythän on paljon likviditeettiä, mutta reaalitalous ei oikein reagoi. Ja kun verrataan, koska kun ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa tai Kanadaa, Yhdysvaltoja, niin mitä Euroopasta puuttuu näissä kysymyksissä? Ja meillähän on tämä pääomaunioni liitto, mutta vaikka meillä on uutta lainsäädäntöä, niin pankkiunioni ei vielä toimi. Siellä puuttuu elementtejä, toinen ja kolmas osio, ne eivät toimi. Eli on hiukan outoa, että ollaan siirtymässä uuteen hankkeeseen ennen kuin tämä on saatu päätökseen. Ja kolmanneksi, uskotteko, että on järjestelmällisiä riskejä tai sitten Tämä riippuu tietysti Britannian päätöksestä, jääkö se EU-hun vai ei. Eli meidän täytyy nyt tämäkin asia teille esittää ja, ja voitte kertoa sen verran kun haluatte, mutta onko tämä systeeminen riski vai mahdollisuus yhteisvaluutalle? Let me, let me begin with um, first set ensimmäisestä kysymyksestä riskiympäristöstä. Ja tässä riskiympäristö ei tietenkään ole ainutlaatuinen täällä EU, EU-ssa vain, näin on myös USAssa. Sama koskee suurimpia kehittyneitä talouksia, jossa on alhaisten korkojen tilanne. Tietysti on erilaisia rahapolitiikkoja, silloin tilanne voi vaihdella, mutta yleisenä tekijänä kriisin jälkeen – kun tämä yhdistetään pitkän aikavälin rakenteellisen kysymyksen, kuten väestön ikääntymisyyden investointi ja niin edelleen, kaiken seurauksena on, että todennäköisesti korot ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin aikaisemmin ja varsin pitkään vielä pysyvät tällä tasolla. Ja mitä enemmän tämä näkyy öö, pääoman hinnoittelussa tähän liittyy riski ja edelleen on riski siitä, että ylilyöntejä syntyy tietyillä alueilla rahoitusjärjestelmissä. Kaikki asettaa tavan korostaa, kuinka tärkeä aktiivinen makrovakauden toiminta on. Kun riskejä tulee esille eri alueille, joissakin tapauksissa ne riittyvät asun kiinteistöihin tai muihin kiinteistöihin, tai koskevat koko rahoitusmarkkinoita, erityisesti mitä tulee näihin tois, toisiin kysymyksiin, ne, kun puhutaan markkinaperusteisesta rahoitustoiminnasta, mutta miten tehokkaasti ra- rakentaa tätä kestävyyttä rahoitusjärjestelmiin, niin että se, onko se sitä arvopaperistamista tai pyritään varmistamaan, niin kuin sanon niin että se, että osallistuu pitkän aikaa, vakuuttajien ja muiden investoijien mahdollisuus toimia, myös pääomamarkkina omaisuuserien kohdalla. Se on ratkaisevan tärkeää. Ei ole kyse vain siitä, että lisätään vaurautta, vaan myös tehostetaan sietokykyä, kestävyyttä. Mitä sitten tulee pankkiunioniin, voin vain käsitellä tätä ihan pinnallisesti. Oletan, että luonnehtisin tätä asiaa omasta näkökulmasta, niin molempia tarvitaan. Pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni, molemmat ovat välttämättömiä, jotta voidaan jatkossakin kehittää instituutioisia rakenteita pankkiunionissa. Se on ratkaisevan tärkeää. Tietysti tämä pitää tehdä asianmukaisella tahalla ja vasteittain, mutta on välttämättä edetä tällä tiellä. Tällä hetkellä unioni on osa tapa, osa tätä tietä, niin kuin tiedätte, ja tähän liittyy tiettyjä riskejä, jos syntyy ulkoisia shokkeja uudestaan. Sitten keskustelu, jota käydään yhdistyneestä kuningaskunnasta ja EU-sta. Tietenkään minä en kuulu tällaiseen keskustelun piiriin. Euroopan, äh, pan, e, Englannin pankin rooli on ottaa tämä järjestelmä niin kuin se on ja toimia tässä järjestelmässä. Tilaisuuksia on tehdä tästä järjestelmästä tehokkaampi ja jotkut asiat liittyvät siihen, miten me voimme kehittää makrovakaudellista toimintaamme. You did a beautiful speech on the topic and we... Niin te puhuitte kauniisti tästä aiheesta. Kiitos siitä. Case Winburn. And my question... Tervetuloa, pääjohtaja. Minä käsittelisin kahden lainsäädännön päällekkäisyyttä. Tarkoitus on poistaa, vähentää systeemiriskiä johdannaismarkkinoilla ja pankkisektorilla yleensä. Sehän on altistunut näille välineille vahvasti EU-ssa. Meillä annetaan mahdollisuus käyttää CRD-ssä Baselin sääntöjä, pääomasääntöjä pankkisektorilla. Kuitenkin vipuvaikutus omavaraisuusaste säännöt CRD 4 vaativat sitä, että pankkien clearing-osapuolet turvaavat, turvaavat asiakkaitaan. Markkinaalit määritellään emirissä ja näyttää siltä, että tällä pääomavaatimuksella on kielteisiä vaikutuksia Yhdysvalloissa, joissa nämä vaatimukset ovat jo voimassa. Jotkut clearing-jäsenet eivät enää tarjoa jäsenilleen clearing-palveluita ja jotkut taas vähentävät jäsentensä altistusta. Näyttää siltä, että tämä omavaraisuusvaatimus täytyisi toteuttaa niin, että se ei vähennä keskus clearing-toiminnan mahdollisuuksia. Jos Baselin komitea ei pääse sopimukseen, niin tulisiko EUn toimia yksipuolisesti? Sorry. Um, thank you very much. Let me, let me... Kiitoksia. Aluksi heti sanoisin, että meidän täytyy vahvistaa keskeistä clearing-toimintaa, ja tämä on parannus kun ajatellaan järjestelmän sitkeyttä, eli meillä on ollut monen välinen verkko ja sitten meillä on kahden välistä toimintaa. Eli kriiseinä, kriisiaikana tämä on tärkeää. Ja sitten toiseksi, ja nyt tästä puhu sen enempää, nämä keskeiset clearing-toimittajat ovat keskeisiä ja se on sitten erillinen työsarka. Ja me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa, kun tätä on suunniteltu kansainvälisellä tasolla, että on oikeita kannustimia instituutioille. että tämä clearing järjestelmä on parempi kuin kahdenvälinen kauppa. No ei se tarkoita sitä, että olisi ollenkaan kahdenvälistä kauppaa, mutta halusimme kuitenkin kannustaa, että se, mikä, mistä voidaan tehdä normeja, niistä tehdään normeja, siitä saadaan sitten mittakaavaetuja voidaan parantaa järjestelmän sitkeyttä ja tässä prosessissa meidän kaikkien täytyy muistaa, ja tämä liittyy nyt tähän kysymykseen, että on mittakaavaetuja myöskin nä- näille johdannaistoimijoille, pank- pankeille. Ja tässä on sitä ajan mittaan etuja, kun on laajempi salkku liittyen johdannaistoimijoille sitten takaisin. Eli jos sitten muut toimijat ovat riippuvaisia, eli jos tämä laajempi instituutio antaa sitten näitä palveluita alaspäin, niin silloin ei saada täysimittaisia etuja järjestelmästä. Me kannustamme silloin siihen, että keskitetään yhä enemmän tätä toimintaa näiden suuren, suurten toimijoiden käsiin, ja se vähentää monimuotoisuutta ja rahoitusvakautta. Ja se nyt ei ole kovin fiksua järjestelmän hallinnoinnin kannalta. Kun Euroopassa tämä järjestelmä kehitettiin, niin meillä oli kokonaisvaltainen lähestymistapa näiden kannustimien osalta. Eli pitäisikö muuttaa tätä viputasoa. Tällä hetkellähän muutamilla poikkeuksilla se on paljastusvaatimus eikä mikään sitova vaatimus. Ja Euroopassa pitäisi tehdä tästä päätöksiä. Ja varmaan voisin sanoa, että Tämä asia on yksi tärkeimpiä asioita, joita tulisi tarkastella, kun Eurooppa kiinnittää huomiota täytäntöönpanoon, jotta voidaan varmistaa, että tällainen virastojen toiminta, jotka ovat näiden marginaalien ulkopuolella, että niitä suojellaan ja että se ei sitten nosta tätä tasoa. No, täällä on tiettyjä ei-toivottuja toivo- vaikutuksia. Ja me sitten tarkastelemme niitä Baselin prosessissa. Ja meidän täytyy tämä pitää mielessä, mutta tämä asia on Yhdysvalloissa erityisen tärkeä, koska tämä vähimmäisomavaraisuusaste, jota sovelletaan näin tärkeimpiin johdannaiskauppiaisiin. Kiitos sitten Silvi Gula. Si, monsieur le gouverneur. Kiitoksia. Johtaja, pääjohtaja, on hyvä, että käymme tämän tyyppistä keskustelua, koska ikävä kyllä olin IASBstä nyt joutun tätä kuulemaan aikaisemmin. Ensimmäinen kysymys, oletteko te sitä mieltä, että tämä, tällä väline elimellä on tarpeeksi keino, että voidaan vahvistaa Euroopan ääntä maailmanlaajuisesti? Yksi asia, jonka halusimme, että Eurooppa voi ilmaista kantansa laajemmin maailmanlaajuisesti täällä otettiin esille, vaikka TELA-kysymykset, vakuutusyhtiöt on asioita, jotka liittyvät eurooppalaisenkin lainsäädäntöön ja jotka, jolla voi olla merkitystä. Toiseksi, eikö teitä ole hiukan liian monta täällä IASVssä, koska kun tämä kaikki luotiin Rosier-mietinnön yhteydessä, meillä oli omat epäilyksemme, eikä ollut välttämättä mahdollista ottaa huomioon kaikkia säädöksiä, mutta kun ajatellaan tätä käyttöpuolta ja käytännön puolta, oletteko te sitä mieltä, että ta- täytyisi vähentää hiukan osallistujien määrää? Uh, merci beaucoup. I'm going to... Kiitos. Vastaan englannin kielellä, jos teille sopii. Kyse se, että, että olisi maksimaalinen vaikutus kansainvälisesti. oksan tässä on useampia lähestymistapoja, jotta voimme hyötyä äh, komparatiivisista eduista. Yhteen näistä viittasin myös niin ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä tietoa kautta unionin, eli suurimmasta talousalueesta maailmassa. Ja tämä vielä toteutettaisiin koordinoidusti. Joissakin tapauksissa muilla laajoilla talousalueilla tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan kaikki eivät siellä puhu keskenään samassa määrin, eivätkä jaa tietoa yhtä tehokkaasti ja nopeasti. Omassa kotimassani Kanadassakin asian suhteen kyllä kovasti ponnistellaan. Parlamentti on antanut nämä valtuudet, toimivaltuudet, niitä voidaan käyttää, kun kerätään tietoa, analysoidaan tietoa kansainvälisellä tasolla. Tämä on äärimmäisen tehokasta. EASPn jäseninä meidän on arvioitava tätä ja laajennettava tätä mahdollisimman nopeasti. Meidän on myös keskityttävä niihin kysymyksiin, jotka ovat Euroopan kannalta tärkeimpiä ja näin ollen myös kansainvälisesti tärkeimpiä. Riskianalyysistä on jatkettava. Se on totta kai lyhyen aikavälin prioriteetti, mutta myös keskipitkällä aikavälillä se on tärkeää. Entistä enemmän tässä sääntelyuudistuksen eri osa-alueet yhtyvät. Tarvitaan innovaatioiden huomioimista, rakenteiden uudistumisen huomioimista. Silloin kun on epäjohdonmukaisuutta, päällekkäisyyttä, ja sellaisia seikkoja, jotka ovat jääneet huomiota esimerkiksi, voidaan ottaa huomioon. Sanoisin, että kun pyrimme maksimaaliseen vaikutukseen, niin kyllä tämä on aika lailla hyödyllistä. Mehän saamme ESPssä nämä raportit ja katson, että Mario Draakin eh, järjestelmäriskikomitean raportit toki ovat osana siinä, kun määrittelemme eh, agendaa kansainvälisesti. Onko meitä sitten pöydän ääressä liian monta? Arkaluontoinen kysymys. En lähde arvioimaan, kenen siellä ei tulisi olla. FSBssäkin meitä on paljon tuossa kansainvälisessä valvontaryhmässä. Siellä Puhutaan noin 150, kun ajatellaan alueellisia ryhmiä. Se, miten tämä prosessi on hallinnoitu, niin siellä on ensinnäkin ohjauskomitea, pienempi lukumäärä, parisenkymmentä henkilöä. Pidämme säännöllisesti puhelinkonferensseja ja tätä kautta päästään syvällisempään vuoropuheluun näistä hyvin monimutkaisista aiheista. Meillä on myös korkearvoisia henkilöitä, jotka asiantuntijat, jotka hoitavat näitä asioita FSPssä ja tähän suuntaan mekin voimme edetä omassa työssämme. Me haluamme huomioida sen asiantuntijuuden, sen kokemuksen, jota näiden pöytien ympärille on kertynyt. Kiitos. Thank you, uh, Philip Lamberts. Kiitos sitten Lamberts. Welcome, Governor. Se puheenjohtaja, tervetuloa pääjohtaja. Nyt ollaan puolessa välissä COP21, eikä hämmästytä, että haluaisin teidän jatkavan sitä, mitä puhuitte syyskuussa rahoitusriskeistä, jotka liittyvät liittyvät näihin huonolaatuisiin äh, omaisuuseriin. Tietysti poliitikkoina, mitä me tällä asialla teemme, koska tietenkin me näemme ehkä riskin, ehkä voimme se määritellä, kvantifioida, mutta jotakin pitäisi myös tehdä riskille. Ja tämä, tässä kohtaa minun mielestäni teidän kommenttinne ovat hiukan puutteellisia sikäli, että te puollatte vapaaehtoista raportointimekanismia, mutta uskotteko te, että tämä riittää varmistamaan sen, että riskiin suhtaudutaan asianmukaisella tavalla? Olettaisiin, että ehkä vahvempia välineitä tarvittaisiin vielä kun ymmärrän teidän kannatustanne, että te ette usko, että lainsäädäntö tässä riittää, että meillä pitäisi olla lainsäädäntöä hoitamassa tätä ongelmaa. Haluaisin hiukan valottavan tätä puolta ajattelussa, miten voidaan minimoida rahoitusvakausriskejä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen? Kiitos. Kiitoksia tästä kysymyksestä ja siitä, että luitte tämän puheen. Kuten tiedätte, yksi argumenteistani puheessa oli se, että lukunottamatta yleistä vakuutusalaa, niin ilmastonmuutoksen riskit tällä hetkellä eivät nyt vaikuta rahoitusjärjestelmän ytimeen. Te nyt ette tätä tietenkään edistäkään, mutta me emme pysty muuttamaan pankkien vakavaraisuusvalvontaa ja muuttaa lainojen riskipainotusta toisilla aloilla siksi, että on olemassa ilmastoriskejä, koska myöskin nämä siirtymäriskit todennäköisesti ovat olemassa jonkin aikaa. Eli tämä tietojen julkaiseminen nyt on tässä tärkeää, koska kuten sanoitte, suurin riski liittyy tähän siirtymään, kun siirrytään kohti vähän hiilistä taloutta. Ja siihen vaikuttaa tämän parlamentin ja muiden parlamenttien tekemät päätökset siitä, millä tavalla sääntöjen tai verojen tai muiden järjestelmien kautta siirrytään tähän suuntaan. Ja tietysti myöskin yksityinen taho määrää myöskin tätä tahtia, kun ajatellaan innovaatioita ja teknologiaa. No, tietojen paljastamisen arvo, onko se sitä vapaaehtoista vai ei, no, se on kaksitahoinen ja työryhmä, joka toimii riskikomiteassa ja Bloomberg toimii sen puheenjohtajana. Se on yksityissektorin työryhmä. Ja siellä on pääoman antajia ja raportteja, mutta kaikki tulee yksityiseltä sektorilta, jotta meillä on selkeitä ja vertailtavissa olevia ja luotettavia ja tehokkaita tietoja, joissa otetaan huomioon suhteellisuusperiaate ja materiaalisuusperiaate ja tiedonantovelvollisuudella on kaksitahoinen merkitys. Eli ensinnäkin yritykset joutuvat paljastamaan hiilijalanjälkensä. jos on louhintateollisuudessa, niin se on ihan selvää, mutta jos on vaikka rahoituslaitos tai IT-alan tai palvelualan yritys, se on vähän hankalampaa. Ja on monia tutkimuksia jotka osoittavat, että nämä tiedot eivät ole vertailtavissa eri yritysten välillä, mutta myöskin voitaisiin miettiä, mikä on yrityksen strategia, jotta jalanjälkeä voidaan supistaa ja millä aikataululla. Ja tähän voidaan liittää erilaisia tekijöitä. No, työryhmä saa tämän sitten päättää, mutta onko kyse näistä kansallisista ponnisteluista ja EUn osaltahan se on noin puolitoista prosenttia per vuosi, kun ajatellaan tätä supistamista. Niin toimiiko strategia tähän tavoitteeseen vai tämmöinen vahvistusmekanismi, jos esimerkiksi COP21 onnistuu ja siellä on kunnianhimoa, niin sitten voimme tässä edetä No onko se sitten lainsäädäntöä tai vapaaehtoista toimintaa, niin sen tietysti siitä tehdään sitten päätöksiä vakauden valvontaryhmän työryhmän työ pohjautuu siihen, että tämän vapaaehtoista tässä on rahoituskeskuksia ja paras lähestymistapa tässä on se, että yksityinen sektori kehittää tehokkaimpia tiedonantamisjärjestelmiä ja hyvät käytänteet sitten voidaan hyväksyä kummallakin osapuolella. Ja sitten tähän ehkä liittyy vielä lisälainsäädäntöä, mutta sen voivat sitten muut päättää. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja sitten Sivenburg, Thank you, Governor, and thank you for appearing today. Kiitos pääjohtaja, kiitos tämän päivästä vierailusta. Vuonna 2014 omassa puheenvuorossanne totesitte, että Euroopan kriisi on kroonistunut. Mainitsitte myös, että vuonna 1931 Britannian talousnäkymät kärsivät korkeasta työttömyydestä, maksu taseen vajeesta, matalasta inflaatiosta, pienestä valkojen kasvusta. Kun huomioimme sen, että Euroopassa on nyt juuri tällainen tilanne ja vielä muitakin rasitteita, ja työvoimakustannukset kasvavat 105,59 eurostatin lukujen mukaan, tuottavuusluku kas, äh, pienenee ja kauppa kutistuu muiden maanosien kanssa. Saksassa työttömyystaso on parasta ja Kreikassa paljon heikompaa. Keskimääräinen työttömyys on 11,7 prosenttia. Kun analysoitte systeemistä riskiä taloudelle kokonaisuutena, onpa sitten kyse euroalueesta tai EU28, niin otatteko huomioon, että meillä on systeeminen järjestelmäriski, kun ajattelemme, että pieni ryhmä henkilöitä käsittelee samoja ajatuksia, samoja ratkaisuja, eli lisää Eurooppaan, jotta nämä ongelmat ratkaistaisiin, eikä ajatella vaihtoehtoista vai, äh, skenaariota tämän skeeman ulkopuolelta. Kysyisin vielä tässä puolessa minuutissa, että kun ajattelemme vaihtoehtoisen ajattelun mahdollisuuksia, eikä tätä kensiläistä filosofiaa, joka tukee tämänkin talon ajattelutapaa, meillä on itsenäisten kansakuntien ajattelumalli, niin voitaisiinko tällaisen yksisilmäisen ajattelutavan ulkopuolella toimia niin, että toteutettaisiin kasvutyöpaikka, veropolitiikkaa sillä tavalla, joka voisi tuoda etuja kansalaisille näissä yksittäisissä jäsenvaltioissa? Thank you. Thank you very much uh, for that question also. Kiitoksia tästäkin kysymyksestä ja kiitoksia, että viittasitte tässä myös omaan puheeseeni. Pahoittelen, kun teen eron kroonisen akuutista vaiheesta eurokriisissä, joka tapahtui 2010-2012 kaudella. Ja mielestäni meidän pitäisi tunnustaa, kun ajatellaan rahoitusjärjestelmän vakautta, kun ajatellaan rahoitus vakausriskiä, jota joudun tarkastelemaan roolissani niin varapuheenjohtajana järjestelmäriskikomiteassa, e niin silloin ensin täytyy tarkastella välitöntä riskiä, joka silloin oli. Se oli lähes tällainen eksistentiaalinen olemassaolon kannalta olennainen riski, joka ikin näyttäytyi siltä aikanaan. Sillä oli seuraamuksia pankeille ja se levisi kautta rahoitusmarkkinoiden. Ja sitten vaiheet, joihin, askat, joihin toimenpiteet, joihin ryhdyttiin tällä kaudella 2010 aina näihin päiviin saakka, niin tämä on huomattavalla tavalla lieventänyt, eli kokonaan poistanut tätä akuuttia luonnetta vakautu, rahoitusmarkkinavakausriskissä ja näimmekin joitakin ilmaisuja tästä kesäkuun tapahtumissa. Toisin sanoen huomattavalla tavalla oli eristetty järjestelmä johtuen siitä, että edistyttiin pankkiunionin kysymyksessä, oli näitä backstop-varausjärjestelmiä. Ja sitten tämä toinen osa tänne, joka liittyy, jos voin luonnehtia tässä nyt näillä tavalla, krooninen versus elpyvä käytän nyt tätä termiä, miten päästään eroon tästä toipilaisvaiheesta. Ehdottaisin jopa, että riskiarviointimme ESRBssä, josta on tietysti samaa mieltä, että kun on edistytty rakenteellisissa uudistuksissa eri Euroopan talouksissa, se on parantanut pohjalta taustalla olevaa euroalueen vahvuutta, kestävyyttä. Ja tietenkin silloin on suurempi kyky kestää erilaisia sokkeita voi syntyä. Ja kun arvioi keskiaikavälin näkymiä rahoitusvakaudelle euroalueella, niin silloin täytyy arvioida, niin kuin teemmekin Englannin pankissa, FSBssä, ESRBssä, arvioimme tuottavuutta, kilpailukykyä, palkkoja, tuottavuutta, ja miten kilpailukyky voi, mikä on sen suunta. Tämän takia pitää edistyä rakenteellisissa uudistuksissa. Sehän vaihtelee niin kuin aina eri kansantalouksien kesken. Ja sitten tärkeää on myös, niin kuin Rova Ferrara otti sille kysymyksen, edelleenkin pitää edetä pankkiunionin kehittämisessä ja muissa rakenteellisissa toimenpiteissä. Sinällään ne yksin eivät vielä paranna yhtenäisvaluutta-aluetta, mutta parantavat myös sen kestävyyttä, joten kyllä tämä pitää ottaa huomioon. Ja lopuksi sanoisin, kyllä edistystä on selvästi tapahtunut tuolta, kun ajatellaan pohjalta, kun pikkuhiljaa on päästy eteenpäin ja on edistytty todellakin näistä ajoista. Niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin riskejä on silti vielä jäljellä. Brian Hayes. Kiitos, Brian Hayes. Welcome to... Connie. Niin, Tervetuloa valiokuntaan ja kiitoksia näistä huomioista ja tästä alustuksesta. Minulla olisi muutama kysymys roolistanne Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtajana. Sanoitte 24. marraskuuta kokouksen jälkeen, että oli kaksi pääasiaa, joita komiteassa on käsitelty. Ensinnäkin Solvensi kakkoseen liittyvät toimet ja haluaisin kuulla tästä hiukan, koska Swinburnille vastasitte aikaisemmin, että katsoitte, että oli muutamia ei odotettuja vaikutuksia. Ja koska Euroopan parlamentissa meillä on valtavasti lainsäädäntöä nyt kriisin takia ja näiden uhkien takia, niin mitä mieltä olette siitä, että katsotaan uudelleen näitä kysymyksiä ja siitä, miten on mukautettu näitä lainsäädännöllisiä päätöksiä, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat tarkoituksenmukaisia ja mikä on järjestelmäriskikomitean rooli, kun ajatellaan asioita, jotka eivät toimi ja niiden esiinottamista. Eli kun ajatellaan näitä systeemisiä riskejä, ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja omassa maassani Irlannissa, tehän tunnette tämän tilanteen hyvin, ja me tiedämme, millainen kiinteistöalan kriisi maassamme oli, ja se vaikutti Irlannin kriisiin. Ja hiljattain totesitte, järjestelmäriskikomiteassa, että tarkastelette uudelleen riskejä, jotka liittyvät kiinteistöalan kriisiin. Et ilmeisesti julkistatte tästä jotain tietoja piakkoin. Eli miten mm, tämä tilanne saattaa levitä, kun ajatellaan näitä verokohteluita tietyissä jäsenvaltioissa. Eli missä näitä mahdollisia vaikutuksia on? ja onko komitean rooli ottaa esiin näitä leviämisriskejä silloin, kun niitä tulee esiin? Ensinnäkin muutama kommentti, jos sallitte. Artikkelissa mainittiin jokunen tahaton vaikutus. Varmaankin muitakin vaikutuksia ilmenee sitten, kun etenemme tällä tiellä. Kommentoin kollegan kysymästä jo aiemmin. Sitten kun järjestelmä uusiutuu, niin näitä vaikutuksia voi syntyä ja on kenties palattava parlamenttiin selittämään tarpeellisia mukautuksia tai täydennyksiä. Miksi alkuperäisestä lainsäädännöstä on edetty tarvittaviin mukautuksiin ja miten kaikki tämä toimii yhteen. Yksi alue, joka tähän liittyy, on komiteamme työsarka, nimittäin markkinoiden likviditeetti ja myös markkinoiden mahdollinen hauraus, herkkyys. Viittaan niihin kokemuksiin, joita viime vuosien aikana olemme saaneet, kun markkinat ovat tilapäisesti olleet epälikvidit miksi näin on käynyt, miten säätelytilanne on tilanteeseen vaikuttanut, miten esimerkiksi salkunhoitajat ovat toimineet, onko heidän toimintansa vaikuttanut tilanteeseen. Me teemme komiteassa työtä muilla oikeudenkäyttöalueilla, muissa elimissä. FSPissä muun muassa tehdään työtä ja aiheeseen on palattava. Kun ajattelemme vaikkapa omavaraisuustasoa, voisiko olla muita indikaattoreita silloin, kun markkinoilla alkaa ilmaantua sähköisyyttä. Tässä mielessä omissa kommenteissani mainitsin sen, että FSB tekee omaa tutkimustaan siitä, miten rahastot selviytyisivät tässä riskitilanteessa, stressitilanteessa. 150 rahastoa on ollut tutkimuksen kohteena. Komitea tutkii noin 2000 yksittäistä rahastoa. Eli tästä saatte käsityksen siitä, minkälaista mittakaavasta puhumme. Tässä pohdimme markkinoiden likvidiyttä tästä näkökulmasta. No sitten kiinteistöala ja heijastusvaikutukset Tästä en riittävästi vielä puhunut. Mutta yksi kommentti liittyy vastavuoroisuuteen. Nimenomaan vastavuoroisuus korostuu. Jos vaikka kansallinen keskuspankki, aivan niin kuin Irlannin keskuspankki hiljan ryhtyi toimiin, joilla rajoitetaan sitä, kuinka paljon lainaa voi ottaa suhteessa kiinteistön arvoon. Ja tämä sitten on toteutunut myös muilla oikeudenkäyttöalueilla – ja ilmiselvä on, että säätelyn katvealueita sitten käytetään hyödyksi. me emme voi sallia, että tällaisia katvealueita hyödynnetään. Meillä on selkeät mekanismit, eh, muun muassa suhdanteen vastaiset eh, pääomapuskurit. Me haluamme myös laajempia makrovakaustoimia, joita selvitin ja on varmistettava, että kaikki tämä toimii. Tämä on nimenomaan se henki, jonka pohjalta pöydän äärellä olevat yhteistyötä tekevät. Tämä olisi yksi esimerkki sellaisista heijastusvaikutuksista, joita voi syntyä. You, Nina Jill. Kiitos, Nina Jill. Welcome, Governor. And, uh... Kiitoksia. Varapäijohtaja, pari asiaa. Hiljattainen tutkimus tuli siihen tulokseen, että pankkisektori edelleenkin on tehohoidossa, koska euroalueen pankit eivät juurikaan ole edistyneet selvittäessään taseitaan sen jälkeen, kun tehtiin näitä euroalueen stressitesteitä yli 800 miljardia huono, huonolaatuisia lainoja edelleenkin haittaa taseista Euroopassa ja tämä vähenee vain kahdella prosentilla vuodessa. Onko ESRB huolissaan huomattavasta määrästä näistä järjestämättömistä lainoista ja miten tähän pitäisi tarttua pankeissa samanaikaisesti? Miten me estämme, että nämä lainat arvopaperistetaan, koska pääomamarkkinaunioni aikoo ottaa uudelleen vakuulliset velkasitoumuksen käyttöön. Sitten kiinteistösektorista UKssa, tämä on oma alani, ja tämä subprime-kriisi odot, osoitti, kuinka kestämätöntä politiikkaa harjoittain, kuinka se voi saada koko kansainvälisen rahoitusmarkkinarakenteen alas. Miten arvioitte näitä vaikutuksia, joita syntyy UK valtiovarainministerin asuntopolitiikasta? Tässähän rohkaistaan nyt ihmisiä ottamaan isompia asuntolainoja niskoilleen. Ja tämä voisi johtaa siihen, että historia toistaa itseään. Me näimme, miten subprime kiinnelainat vaikuttivat USAssa. Olemme panneet merkille, että itse asiassa viime viikolla USAssa subprime äh, asuntolaina on jälleen kerran parvupaperistettu. Sitten FSB suositteli sitä, että tämä koskisi rahamarkkinasektoreita ja parlamentti totesi mietinnössään, että neuvosto ei vieläkään ole pystynyt sopimaan kahden puolen vuoden neuvotteluiden jälkeen asiasta. Tällä välin USA on jo edistynyt ESRVn puheenjohtajana, kuinka te huolissanne olette siitä, että EU on jäänyt jälkeen tässä globaalissa uudistuksessa, erityisesti kun ajatellaan alhaista korkotasoa tänä aikana. On vaikea nähdä, miten nämä rahastot voivat, jatkossakin voivat taata pysyvän jatkuvan arvon. Mitä suosittelisitte jäsenvaltioille neuvostossa, jota tekisivät? Koska te sanoitte aikaisemmin, että Englannin pankki ja muut selkeästi, selkeästikin seuraavat investointirahastojen toimintaa. In terms... Kiitoksia. Ja pankkialasta ja Euroopan pankkialan terveydestä. Me tarkistelemme sitä säännöllisesti aina kun kokoonnumme riskikomiteassa Jotain parannusta on tapahtunut, nyt kun on ollut tämä laaja prosessi kun on tehty näitä stressitestejä ja otettu käyttöön tämä yhteinen valvontamekanismi. Ja nyt kun on lisävalvontaa suurista instituutioista, tämä on ollut hyvin hankala ajanjakso. Ja kasvu on ollut erittäin vähäistä euroalueella. Tehän tiedätte, että pankki pankkien on saatava lisää pääomitusta. Se on osa näitä stressitestejä. Näitä on valvottuja. Yleisesti toteaisin, että Euroopan pankkialan terveys on parantunut huomattavasti viime vuosina. Ei se nyt ihan kiitettävällä tasolla ole, mutta tilanne on parantunut. Ja alamme nähdä nyt näitä vaikutuksia – eli luoton myöntö on nyt positiivista euroalueella, vaikkakin nimellinen kasvu on vielä vaatimatonta. Eli tietyt tekijät vaikuttavat tilanteen parantumiseen, mutta lisää pitää vielä tehdä. Ja sitten tämä arvopaperistaminen ja sitten uudelleenjärjestelyt. Eli meidän pitäisi tarkastella huolellisesti tätä kysymystä. Ja sitten kiinteistömarkkinat. Ja ohjelmat, joilla on autettu asunnon ostamisessa, niin ne ovat aika pieniä, kun ajatellaan Britannian kokonaisasuntomarkkinoita. Ja ne on hyvin kohdennettuja Ohjelmat koskevat ensiasunnon ostajia ja ne koskevat kiinteistöjä, jotka ovat keskihintaa edullisempia. Ja tässä on näitä huomioon mukautukset, joita on tehty näissä hankkeissa. Eli meillä on vastuuta. Itse toimin rahoituspoliittisessa komiteassa Englannin keskuspankissa, ja me olemme arvioineet näiden hankkeiden sisältämiä riskejä mutta jos olisi riskejä rahoitusvakaudelle, niin silloin emme odottaisi sitä vuositarkastusta. koska on vaikka suuria tilauksia tai muita, joita tarkastellaan. Eli meidän pitäisi panna täytäntöön tämä rahamarkkina säännöstö, mutta neuvostolla on sitten erilaisia prioriteetteja. Thank you. Uh, Ludek Niedermayer. Sitten Niedermayer. Thank you very much and welcome, uh, Mr. Governor. Kiitos, tervetuloa, pääjohtaja. Ensin sanoisin, että olen tyytyväinen, että olette tuoneet, tuonut riskikomitean oman asiantuntijuutenne ja olette vieraanamme tänään keskustelemassa näistä aiheista. Palaisin kysymykseen, jonka edustaja Lambert esitti se liittyy ympäristökysymyksiin ja Heidi kuplaan. Mehän tiedämme, että olette maininnut näihin ongelmiin liittyvät riskit useaan otteeseen. Se vaikuttaa myös omaisuuserien arvoon ja myös vakuutusalaan. Aiemmasta vastauksestanne ymmärsin, että ette pidä tätä kiireellisempänä kysymyksenä toistaiseksi, koska tämä on pitkän aikavälin ongelma. Samanaikaisesti ihmiset tekevät päätöksiään kun tekevät investointipäätöksiä. Sen takia haluaisin jatkaa vielä tämän aiheen parissa. Ensinnäkin kysyisin, katsotteko, että tästä aiheesta nyt kun siitä aktiivisesti keskustellaan, niin onko aiheesta tietoisuutta vai onko edistys edelleen riittämätöntä? Fossiilisten polttoaineiden kustannukset ovat varsin matalat, hiilidioksidipäästöjen hinta on varsin matala ja tämä voi johtaa siihen, että ihmiset tekevät investointipäätöksiä, jotka ovat pitkällä aikavälillä ole kestäviä. Toiseksi aivan oikein mainitsitte hallitusten parlamenttien roolin ja julkisen rektorin roolin tällä alalla. Oletteko sitä mieltä, että hallitukset välittävät riittävän selkeät merkit siitä, mitä tuleman pitää tällä tärkeällä alalla. Me käytämme paljon aikaa päästökauppajärjestelmän parissa. Missä määrin se, että määritellään päästöoikeuksien hintaa päästökauppajärjestelmissä voi auttaa markkinoita jotta siellä tehdään asianmukaisia päätöksiä ja ollaan tietoisia riskistä ja siitä, miten se vaikuttaa omaisuuserien arvoihin. Kiitos. Very much, uh, for, for raising this. Kiitoksia tämän aiheen esille ottamisesta. Niin kuin te sanoitte, kun ajatellaan keskiaikavälin riskiä tässä kysymys, en nyt toista mitä aikaisemmin jo vastasin. Tämä keskittyy lähinnä vakuutusalaan, mutta kyllä ne ovat olemassa statist- Tilastoihan on, niin kuin varmasti tiedätte, 80-luvun luvun jälkeen yhä enemmän on ääriilmiöitä, sää, ääriilmiöitä ja korvausvaatimukset ovat myös valtavasti lisääntyneet. Ja kun sovitetaan vielä inflaation joten suuruusluokka on muuttunut, vakuutusala on hoitanut tämän asian varsin hyvin, se on muuttanut riskimallintaansa, varautumistaan, se on pystynyt vastaamaan riskeihin, mutta tästä, tässä tämä kaikkein parhaiten näkyy. Onko, ollaanko tietoisempia, ollaanko tietoisempia tästä asiasta? Kyllä ollaan. Ja siitä me vahvistamme myös, että tähän tietoisuuteen liittyy myös, että on riittävät, riittämätöntä tietoa, jotta voitaisiin täydellä, täysin hallinnoida tätä asioita, asioita. Jos on esimerkiksi sijoittaja itse, on todella vaikeaa, jos hallinnoi diversifioituta osakesalkkua ja ottaa huomioon myös hiilen hinnan ja sen variaatiot. Se on ihan itsestään selvää. Ja mikä on vielä vaikeampaa, on allokoida tämä osakesalkku niin, että hiili otetaan huomioon ja yrityksillä on paremmat mahdollisuudet vähentää hiilijalanjälkeään ja tällainen, tällaisen arvioinnin eri investoijat haluaisivat tehdä ja täydentää investointiprosessia, mutta heillä ei ole tarvittavaa tietoa, joka menee tarpeeksi ytimeen tässä asiassa. Mielestäni se seikka, joka jotka liittyvät hallituksen selkeisiin signaaleihin asiassa. Tämä on yksi mahdollinen hyöty, joka voidaan saada, jos yksityinen sektori antaa paremmin tietoa toiminnastaan. Silloin poliitikot ymmärtäisivät paremmin ja tietäisivät, missä määrin yrityksillä on olemassa strategioita vähentää hiilijalanjälkeänsä. On tämä strategia sitten liittyykö se maan kansalliseen ilmastopolitiikkaan vai muuhun, vai eikö ole ollenkaan strategiaa. Ja jos strategiaa ei ole, se on myös yrityksen tekemä päätös tai päätös, johon voidaan päätyä, silloin muut voivat ottaa, ottaa selvää asioista, onko tällaista jotakin seurauksia, kun strategiaa ei ole. Jos kaikki on näin, että strategia ei ole, eikä se vaikuta mitenkään pääomansaantiin tai arvollisuusarvoihin, mutta silloin tämä kyllä tarkoittaa, että puuttuu hiukan uskottavuutta kyseisen maan järjestelmältä. Senhän pitäisi toimia parlamentissa ja hallituksen pitäisi tehdä jotakin ja miettiä, tarvitaanko lisätoimia. Kongre- eh, on tietysti yleistä, että yrityksillä on strategioita ja niillä on uskottavat strategiat, hyötyvät tästä enemmän. No, vielä nähdään, jää nähtäväksi, tapahtuuko näin todellisuudessa. Kun ehkä jätän ajan puutteessa päästä järjestelmän sikseen. Kiitos, Tilvaitsekä. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin erityisen mielenkiintoinen ajatus, jonka te otitte esille alustuksessanne, eli että olisi dynaaminen vähimmäisomavaraisuusaste, jotta olisi tilanne kunnossa koko syklissä. Ja olemme lukeneet näitä hiljattain pitämienne puheitanne, ja yhdessä puheessa Englannin pankin puheenjohtajana sanoi, että on katsottu nyt pääomatasoja ja että rahoitusjärjestelmä on nyt kunnossa ja haluaisin tietää, nyt kun te puhutte järjestelmän riskikomitean edustajan roolissa, niin ovatko nämä vähemmäisomavaraisuusasteet riittäviä, jotta tämä järjestelmä saadaan kestäväksi koko syklin ajaksi ja miten se voitaisiin ottaa huomioon eurooppalaisessa lainsäädännössä. Ja sitten hiukan poliittisempi kysymys. Telak ja minusta tuntuu, ainakin täällä Brysselissä, että jotkut ihmiset toivovat, että telak voisi korvata Emrelin ja jota työstetään, eli tämä backstructure Reform. Eli haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne ja miten voisimme varmistaa, että telak voisi täydentää näitä kahta eikä korvaisi niitä. Kiitos. Um, Oikeastaan menitte asian ytimeen. kun ajatellaan Englannin pankin komitean tekemää päätöstä syyskuussa, siihen liittyy ensimmäinen kommentti, katsoimme, että järjestelmä oli riittävästi pääomitettu. Puhuin silloin nämä erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta. Ja näkyvissä oli siis riittävä pääomittaminen alle yksi prosenttiyksikkö oli se meidän muotoilumme. Muutamista syistä näin on. Katsoimme kriisien toistumista, kriisitilanteita Euroopassa, Vaaselin puitteissa ja niin edelleen. Toiseksi me oikeastaan luotamme siihen, että kaksi osaa tässä järjestelmä toimii. Toinen on se, että meillä on luotettava TELAC tai MRAL, niin että tappion sietokyky on oikean suuruinen ja näin pääomarakenne on tehokkaampi. Toinen seikka, johon luotamme, on se, että käytetään aktiivisesti suhdanteen vastaista puskuria, kun kestokykyä tehostetaan, niin tämä totta kai huomioidaan. Vastasyklisessä puskurissa tarvitsemme dynaamista vähimmäisomavaraisuusastetta. jotta pääomarakenne on johdonmukaisempi, niin sitä kautta se on myös tehokkaampi. Jos meillä ei olisi tällaista puskuria, niin sitten lisää pääomaa pitäisi kaikkina ajanjaksoina kerätä. Ja jos ei olisi tätä omavaraisuusastetta, niin sitten mahdollisia puutteita äh, korvattaisiin keräämällä lisää pääomaa. Ja sitten jos ei olisi teelakkia, niin sitten tämäkin korvattaisiin lisää pääomavaateilla. No sitten osuus, suhdeluku, suhteelliset kannustimet kasvavat, jos puskuria lisätään. Tästä esimerkki yhdistyneestä kuningaskunnasta aivan lyhyesti. 35 prosenttiyksikköä on asunto kiinteistöalan riskikerroin. Kun lisätään pääomaa sen takia, että pankki on järjestelmän kannalta merkittävä, niin pääomavaatimusta lisätään riskipainotteisesti. Jos omavaraisuusaste pidetään kiinteänä, eli että se ei ole enää sitova, ja sitten riski kasvaa vääristä tulkinnoista, jota sitten 35 peruspisteellä lisätään koska tämä puskuri on käytössä, niin sitten suhteellinen suhdeluku säilyy. Tämä on käsitteen perusolemus. Tämä oli hyvin lyhyt selitys ilmiölle, mutta keskeistä tässä on sille, että kaikki toimii hyvin yhteen. Ja sitten toinen kommenttinne, paras vastaus oikeastaan olisi seuraava aivan erityisesti kun ajatellaan BRRDtä, vakavaraisuusdirektiiviä. Tappion kokonaissietokyky ei ole riittävä näissä instituutioissa, rahoituslaitoksissa, erityisesti kaikista monimutkaisimmassa rahoituslaitoksissa. Tarvitaan rakenneuudistuksia, tarvitaan sitä, että kriisitilanteessa eristetään äh, tällaisen rahoituslaitoksen toimivat osat ja varmistetaan, että siellä äh, järjestelmä toimii. Tämä peruslähtökohta on aivan oleellisen tärkeä. Kun ajatellaan FSBtä, niin järjestelmän kannalta merkittävät rahoituslaitokset ovat mukana valvontaprosessissa. Siellä arvioidaan mm, kriisitilanteen tappionsitokykyä ja viranomaiset kautta maailman katsovat totta kai pääoma suhdetta, tätä TILAC suhdelukua ja minkälainen eh, suunnitelma on sitten maksukyvyttömyystilanteen ja kriisitilanteen varalta. Tämä on tärkeää silloin, kun kyseessä on kansallisesti järjestelmän kannalta merkittävä rahoituslaitos. Siegfried Muresan. Just Siegfried Muresan. Three brief issues. Kiitoksia, varapäinjohtaja. Pari lyhyttä kysymystä ensinnäkin, mitä tulee asuntomarkkinoihin. Ja syyskuussa ESRBstä ilmoititte, että olette keskustelleet kehitystä, jota on toteutunut kiinteistöalalla. Ja niin kuin sanoitte aikaisemmin, tätä arviointia tehtäisiin tulevina kuukausina ja tulokset julkaistaisiin. Kysymys kuuluu, Onko mitään huolestuttavaa kehitystä, jota olette havainneet kiinteistömarkkinoilla Euroopassa, tietysti mitä tulee tähän alhaiseen korkotasoon ja se, että puuttuu äh, mm, toimintaa makrokauden valvontapuolella ja aikooko ESRB tehdä jotakin sellaista, mistä voisitte meille jo nyt kertoa sitten määrällisestä elvytyksestä liittyen makrotason vakausvaatimuksiin Määrällinen elvytys otettiin käyttöön, jotta vakautettaisiin, luotonantoa euroalueella vähennettäisiin, riskejä, jotka liittyvät alhaiseen korkotasoon, mutta kritikit, kritikot sanoisivat, että vakavaraisuustoimet ovat hiukan heikentäneet elvytyksen vaikutuksia. Mikä teidän näkemyksenne on tästä ja kuinka hyvin nämä välineet toimivat yhteen ja onko mitään yhdistelmävaikutuksia, jotka johtaisivat vakausseuraamuksen rahoitusmarkkinoilla. Sitten lyhyesti, kun viimeksi keskustelimme Mario Dragin kanssa, hän kertoi meille, että on sellainen taso, jolla EU-jäsenvaltiot e ovat asettaneet oikeudellisen perustan vakavaraisuuspuitteille Espanjassa, Italiassa ja Romanissa. Hän sanoi, että ESRB kehotti näitä kolmea maata edistymään siinä, että per, ratkaisevat tämän oikeusperustakysymyksen. Voisitteko kertoa jotakin tästä? Um, Kiitoksia. Kun ajatellaan näitä tarkasteluja, jotka liittyvät asuntomarkkinoiden vakavaraisuusvaatimuksiin Euroopassa, niin kuten tiedätte, siellä on eri tyyppisiä riskejä näillä markkinoilla – Joillain markkinoilla viranomaiset ovat jo ryhtyneet pakovaraisuustoimiin. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi näistä maista. Finanssipoliittinen komitea päätti kieltää korkeat luotot kotitalouksille ja meillä on myöskin korkotasotesti ja sitten on ollut muita kuin vakavaraisuus, mutta muita toimia – esimerkiksi tiettyjä veromuutoksia. Aikaisemmin puhuttiin näistä erityishankkeista, joilla kannustettiin ensiasunnonostajia, niin nyt nämä muutokset sitten hillitsevät toimintaa tietyissä osissa markkinoita. Ja Englannin keskuspankissa me olemme vakavaraisuusosiossa tarkastelleet näitä yksityisiä markkinoita, jotta voidaan varmistaa, ettei synny ongelmia. Mutta viranomaisina meidän täytyy nämä asiat hoitaa. Yhdistynyt kuningaskunta on esimerkki järjestelmässä, jossa on ryhdytty toimiin, ja on hyvä, että järjestelmäriskikomitea laajemmin arvioi tätä, ja Tätä sitten kommentoidaan lähikuukausina. Ja sitten kaupallisten kiinteistöjen osalta nämä arviot ovat muuttuneet monilla oikeudenkäyttöalueilla ja Britanniassa tämä velkaantuneisuusaste ei ole muuttunut samaan suuntaan kuin nämä arviot. Eli siellä on nyt ulkomaisia omaisuuseriä markkinoilla ja jonkinlaista kehitystä tapahtuu. mitä tulee julkisesti myytäviin markkinaosuuksiin. Ja täytyy katsoa, että tämä nyt sitten ei heikennä rahoitusta. Ja tässä asiassa Britannissa ei ole ryhdytty toimiin, mutta me komiteassa valvomme tätä. Onko sitten kyse määräisestä elvytyksestä tai perinteisestä rahapolitiikasta ja sitten vakavaraisuusvalvontapolitiikka – No vakavaraisuusvalvontapolitiikka erityisesti alkaisen korkotason ympäristössä voi täydentää stimuloivaa rahapolitiikkaa, eli sillä voidaan puuttua tiettyihin riskeihin, jotka liittyvät osiin markkinoita, ja voidaan varmistaa, että rahapolitiikka keskittyy päätavoitteeseensa, eli että päästään inflaatiotavoitteeseen, ja EKPssä on 2 prosenttia, ja keskuspankissa 2 prosenttia prosenttiyksikköä. Ja tätähän politiikassa on tehty ja tärkeää on, että rahapoliittinen viranomainen tietää, mitä vakavaraisuus viranomainen tekee ja miten nämä toimet sitten vaikuttavat talouteen ja inflaatioon, jotta ne voivat sitten muuttaa politiikkaa sen mukaisesti. Joskus, no ei nyt, mutta joissain vaiheissa rahapolitiikka ja vakavaraisuuspolitiikka voivat olla Tavoitteelta päinvastaisia, mutta nyt ei ole niin. Ja sitten ajoitus. Ja kun ajatellaan vakavaraisuusvalvonnan oikeudellisia puitteita, niin meillä on komiteassa myöhemmin tässä kuussa kokous ja me keskustelemme myöskin tästä asiasta, mutta nämä maat voivat sitten kommentoida tätä haluamanaan ajankohtana. Kiitos tänään Liz Dodds. Kiitos. Me olemme kuulleet viittauksia useaan puheeseen Sheldonian teaterissa omassa kaupungissani piditte yhden puheen ja mainitsitte sen, että yhdistynyt kuningaskunna on voinut hyötyä EUn vapauksista, vaikkakaan ette halunnut poliittisesti asiaa kommentoida. Yksi puheenne ydinkohdissa oli se, miten meidän vakausvalvonta on ollut samansuuntaista kuin EUn vakausvalvonta. Ette puhunut aivan erityisesti pankkien erottamisesta, mutta nyt mainitsitte tämän ja siitä olen kiitollinen. Niin kuin tiedätte, on kritisoitu pankkien erottamista, jotkut puhuvat tässä suojaamisesta. Haluaisin kuulla oman arvionne, aivan erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn pyrkimyksistä erottaa investointipankit ja vähittäispankit. Ovatko nämä toimet riittäviä? Ja toiseksi jatkoa oikeastaan Niermayerin ja Lambertsin kysymyksille. Te vastasitte heidän kommentteihinsa aika lailla FSBn näkökulmasta. Totta kai olette ollut johtamassa keskusteluja FSBssä tästä aiheesta kun ajatellaan kuitenkin komitean näkökulmaa, niin eikö olisi järkevää edistää sitovempia standardeja jo siitäkin syystä, että meillä on jo eurooppalaisia mekanismeja voimassa, kun ajatellaan ympäristöstandardeja, sosiaalisia hallituksen standardeja, joita on lykätty vuoteen 2017. Toki olette puhunut kovasti palkkiojärjestelmistä, palkitsemisjärjestelmistä ja pankkiirien bonuksiinkin viittasitte tänään. Varmaankin ongelmana on se, että kyse ei ole pelkästään siitä, että bonukset ovat sidoksissa tähän, vaan myös palkka. Tuetteko esimerkiksi sitä, että meillä olisi direktiivissä Euroopan tasolla kannanottoja tästä kysymyksestä niin, että niissäkin maissa, joissa ei ole kattavaa säätelyä, tällä alalla voitaisiin toimia ja huomioida osakkeenomistajat ja yrityksen johto. Hyvä, kiitoksia. Yritän tehdä oikeutta kysymykselle. Lähden tästä toisesta liikkeelle. Pidän tätä osana prosessin liittyvästä kysymyksessä, enkä yrittänyt sitä vältellä sitä, mutta ehkä tiedättekin ja ehkä viittasin siihen aikaisemmin ESRB tulee juuri tarttumaan tähän kysymykseen osana ensi vuoden työohjelmaansa, joten me tulemme tarkastelemaan riskejä, jotka liittyy, mahdolliset riskit, jotka liittyvät siihen, kun siirrytään vähähiiliseen talouteen. Pu- puheenjohtaja Draghi ja minä olisimme varmasti paljon rauhallisen mielen sitten, kun jos tämän analyysin kautta saadaan tietoa lainsäädäntökysymyksistä paremmin. Tämä on prioriteettikysymys ja sitä tullaan tarkastelemaan. Mitä tulee pankkinjohtajien pankkirien palkkoihin. Ehkä nyt suhtautuisin tähän hiukan eri tavalla tai katsoisin sitä eri kulmasta. Tietysti perspektiivillä näkökulmalla on merkitystä, koska mikä oli ennen tällainen bonus, käteismaksu henkilölle työ, vuoden työstä, joka annettiin vuoden, vuoden lopussa työtä vastaan. Hän pystyy pitämään tämän palkan riippumatta siitä, oliko lisätty valtavan riskit taseeseen, niin kuin monta kertaa oli tehty, ja otettiin teoreettisesti tämä riski huomioon nykyarvossa, tai olivatko he olleet jonkinlaisessa väärinkäytöksessä mukana, joka paljastuisi myöhemmin. Tästä ehkä jouduttaisiin jonkinlainen sakko maksaa, mutta koko raha ei peritty takaisin. Mikä on nyt muuttunut tuloksena eurooppalaisesta lainsäädännöstä, jota sovelletaan kansallisella tasolla, on se, että bonus korvaa vuod- tai osa tästä pidetään sitä ei anneta, vaan asteittain vasta annetaan henkilölle, jos ei ole mitään todisteta vääristä käytöksistä tai liiasta riskinotosta. Haasteena on hiukan se, että miten rohkaisee parempaan käyttäytymiseen, että silloin pitäisi voida pidättää suurempi summa tästä. Nomenklatuuri on se, että tämä on bonus, mutta ei se ole bonus vanhassa mielessä niin kuin 200-luvulla sanottiin, se oli käteistä siis tämä bonus, joten haasteena vakavarauden ja väärinkäytösten kannalta hallinnoida näitä riskejä on, että jos voisimme pidättää suuremman summan ihmisten vuosikorvauksesta, silloin saataisiin suuremmat kannustukset heille toimia oikein me voisimme toimia tämän suuntaisesti. Ja nyt mitä olemme nähneet käytännössä sen jälkeen, kun lainsäädäntö on tullut voimaan, on, että korvaukset ovat pysyneet samalla tasolla tai hiukan nousseet, mutta osa siitä, joka voidaan periä takaisin, jos on käytetty väärin, otettu liika, liikaa riskejä, niin se on nyt vähentynyt. Sitten ringfencing eristämiskysymys ja miten tehokasta tällainen eristämistoiminta on. Olen sitä mieltä, että kuningaskunnan lähestymitapa, jota me seuraamme, kun pyritään eristämään pankkitoimintaa, onko sitten niitä pankkeja, joita sitten tavasti käytetään, onko sitten Lontosta tai Glasgowsta, toimitaan kaupungissa tai netissä. Tämä liikepankkitoiminta on täysin erotettu investointit puolesta. Sillä on nyt korkeampi pääomitusaste kuin muissa, muussa pankkijärjestelmissä, niin kuin tiedätte. Ne on erilliset eh, neuvostot ja he ovat vastuussa tästä erillistämisestä. Ja koko strategiamme liittyy siihen, että, varm, että eristetty pankki, mitä ikinä sitten markkinoilla tapahtuukaan, niin kauppaa käydään edelleenkin netissä ja myös tulevaisuudessa. Ja me haluamme toteuttaa tätä lakia päättäväisesti nyt haluaisin verrata tätä keskustelua, mitä käydään Euroopan tasolla. Vaan toistan tämän kommenttini, että aikaisempaan kysymykseen vastatessani, että pääoma ei riitä valmistamaan maksukykyisyyttä, vaan tarvitaan myös kriisinratkaisupuoli. Thank you very much uh, for this. Kiitoksia tästä ja muista kommenteista. Ne olivat erittäin hyödyllisiä työllemme. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Eli kiitoksia tästä ja jatkamme sitten tätä keskustelua myöhemmin. Kiitoksia. Very well, dear colleagues. Uh, let's... No niin, hyvät kollegat, sitten kohta neljä esityslistalla. Keskustelemme Vade Rademacherin kanssa, joka on Eurostatin pääjohtaja. Kiitoksia, että olette täällä. On hienoa, että voimme nyt muodollisesti aloittaa tämän keskustelun tilastoasioista Euroopan parlamentin ja komission ja Eurostatin välillä – nyt kun ajatellaan näitä keskusteluita siitä, miten voidaan varmistaa kunnollinen valvonta tilastojen osalla, osalta, miten voidaan parantaa kapasiteettiamme, miten saamme hyviä tilastotietoja, jotka ovat erittäin keskeisiä toiminnallemme. Meillä on myöskin lainsäädäntö, kolmikantaneuvotteluita. Yksi periaatteessa on saatu päätökseen Yksi asia on vielä kesken ja toivottavasti tämä nyt saadaan ratkaistua ja voimme ehkä palata vielä tähän kysymykseen ja muita on käynnistetty. Ja tehän tiedätte, että tietyt asiat ovat jumissa neuvostossa. Mutta yleisesti ottaen on hienoa, että voimme nyt käydä tätä keskustelua kanssanne. Ja käytäntöjen mukaan antaisen Raademahdille ensimmäisen puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia. Eli Raademahar, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair, uh, honorable members. I'm honored to come. Kiitoksia puheenjohtaja. Kunnia tulla tänne tänään erittäin tärkeä hetki tilastojen kannalta Euroopassa kokonaisuudessaan ajatellen. Al- Virallisesti, niin kuin puheenjohtaja tässä sanoi, alkaa virallinen dialogi tilastokysymyksistä. Juuri vuosi, tasan vuosi sitten meillä oli trilogi, joten voitaisiin sanoa... We had the trilogue on the St. Nicholas Day. This... Viime viikolla oli trilogi tänä päivänä. Nyt meillä on sitten vuoropuhelua, dialogia. Tämä on jo edistystä. Eurostatin johtaja puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä. Monet teistä muistavat tiiviit neuvottelut, jotka johtivat tähän pisteeseen. Meiltä meni tähän pari-kolme vuotta, aivan erityisesti te, puheenjohtaja Gualtieri ja Bajen, häntä, teidän vaikutuksenne oli varsin suuri, että saatiin aikaan hyvä lopputulos ja pystyttiin viemään nämä varsin tärkeät, mutta vaikeat neuvotut ajatellen sitä, miten tilastoja hallinnoidaan Euroopassa. Todellakin 223 asetuksen uudistus, joka tuli voimaan tämän vuoden toukokuussa, tarkoittaa yhteistä sitoumusta ja on suuri askel eteenpäin, kun hallinnoidaan Euroopan EU-tilastoja korkeat standardit, riippumattomuus, avoimuus ovat sääntönä kaikille tilasto- tietojen alalla toimijoille, kun on tarkistettu tarkistettu asetusta 23 tätä kautta on saatu aikaan järjestelmä, joka täysin toteuttaa 338 artiklan perussopimuksissa. Voitaisiin sanoa, että tämä on juuri se järjestelmä, jonka kautta saadaan aikaan paras mahdollinen koordinaatioyhteistyö tilastoviranomaisten välillä EU- ja kansallisella tasolla. Tämä vahvistettu hallinnointi saa Eurostatin ja sen pääjohtajan e, e, erityisten vastuukysymysten eteen. Se helpottaa pysyvää vuoropuhelua teidän valiokuntanne kanssa. Se on juuri tärkein poliittinen vuoropuhelija meille, kun yleisesti hallinnoidaan Euroopan unionin tilastopolitiikkaa. Haluaisin korostaa, että tämä rakenne on aivan erityisen voimakas, kun se on yksinkertainen ja mitä tulee roolijakoon. Ja tämä on ratkaisevan tärkeää, että taataan tehokkuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus, johon pyrimme. Meidän täytyy saada tämä uusi hallintomalli nyt käytännössä toimivaan, milloin välttämätöntä alakohtainen tilasto, la, la, tilastolainsäädäntö pitää sovittaa yhteen myös. Sitten kun viimeksi keskustelin parlamentin kanssa 2013 olemme jatkaneet työtämme ja tehneet aloitteita, joita taattaisiin virallisten tilastojen laatu EU:ssa ja uudistettaisiin tapa, jolla niitä laaditaan tilastojärjestelmässä. Olen iloinen voidessani sanoa, että ponnistelumme ovat onnistuneet ja tuon vaikuttavat myönteisesti. Haluaisin ottaa esille kolme tärkeää kysymystä aivan erityisesti. Ensinnäkin Kreikka-episodi 2009 vuodelta tämä oli tämä toinen jo, se aiheutti vakavaa maineongelma, vakavan maineongelman, mitä tulee uskottavuuteen, luotettavuuteen tilastoissa. Ongelma yhdessä maassa levisi nopeasti rajojen yli ja haittasi virallisten tilastojen uskottavuutta koko EUn tilastojärjestelmässä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen heijastusvaikutus voi syntyä johtuen suuremmasta integraatiosta EUssa juridiset uudistukset 2010 vuoden jälkeen ja tekninen tuki, jota Eurostat on antanut Kreikan Elstatille tilastoviranomaisille, on vaikuttanut siihen, että on lisätty Kreikan äh, hallituksen tilastotietoa aivan erityisesti. Emme ole asettaneet mitään varauksia Kreikalle vuoden 2010 jälkeen. Kuitenkin tilanne paikan päällä on vieläkin hankala ja tärkeitä päätöksiä tarvitaan poliittisella tasolla, että voidaan vahvistaa Kreikan hyvää edistystä tähän mennessä. Aivan erityisesti parlamentti ja Estatin uusi johtaja ja miten täytäntöön pannaan uudistettua tilastolainsäädäntöä. Kotimainen poliittinen keskustelu edelleenkin Kreikassa on liian aggressiivista ja siksi on vaikea saada luottamusta Kreikan kansallisiin tilastoihin ja uskottavuutta puuttuu to, to, toimenpiteeltä. Tässä on myös median rooli. Tarvitaan, täytyy kehittää julkista luottamusta, ammatillista riippumattomuutta, avoimuutta. Sen pitää olla avain kysymyksenä. Näitä asioita pitää noudattaa sitten toiseksi. 2011 Sixpack-lainsäädäntö antoi komissiolle ja Eurostatille vahvan mandaatin valvoa enemmän asioita, se antoi ennalta näkemättömän auditointioikeuden ja valtuudet asettaa seuraamuksia. Me silloin totesimme, että sekä mandaatti että uudet toimivaltuudet otettaisiin käyttöön erittäin huolellisesti ottaen huomioon avoimuus, suhte, oikeasuhtaisuus ja haluttiin estää tällaisten episodien uudelleen toteutuminen. Hiljattain me päätimme aktivoida tällaiset toimivaltuudet ensimmäistä kertaa olimme huomanneet joitakin vääriä tietoja terveystiedoissa, joita oli tullut yhdeltä espanjalaiselta alue, alueelta Valensialta. Me tulimme siihen tulokseen, että tällaiset väärät raport, tällainen virheraportointi oli rajallista, vaikkakin sitä aina syntyy kyllä ajan. Läheinen yhteistyö Espanjan tilastoviranomaisten kanssa auttoi no, korjaamaan nopeasti virheet. Kun me halusimme vain varsin rajallisia seuraamuksia ja näin saimme tukea myös neuvostolle toimillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että komission vakava sitoumus toimia poliittisen mandaattinsa mukaisesti. Tämä asia siis hyväksytään ja kaikki jakavat sen kolmanneksi. Me jatkamme strategiaa, me haluamme uudistaa juridista rakennetta muuta rakennetta tilastoissamme. Me sovitamme yhteen työtapamme, jotta vähennettäisiin vastaustaakkaa ja mahdollistetaan se, että voitaisiin käyttää paremmin moninaisia lähteitä hyväksi ja haluamme käyttää hyväksemme synergiaa ja saada aikaan tarvittavaa joustoa. Erilaiset juridiset ehdotukset ensi vuonna pyrkivät siihen, että uudistetaan juridisia tilastorakenteita sosiaalisella maatalo, sosiaalipuolella maataloudessa yrityskysymyksissä. Me täytäntöönpanemme REFIT-ohjelmaa, jonka parlamentti ja komissio ovat laatineet ja siihen sitoutuneet. Me toteutamme strategiaa, josta ilmoitimme tiedonannossamme. Tämä koski EUn tilastotuotantometodeja tämä otettiin käyttöön vuonna 2009, komitea teki, otti strategian käyttöönsä ja on kehittänyt sitä eteenpäin. Siitä on tullut tällainen ESS-visio vuodelle 2020. Olemme ottaneet käyttöön varsin kunnianhimoisen tiedonjako menetelmän. Tätä kautta saadaan aikaan huomattava muutos ja kaikki ESS-osapuolet hyötyvät tästä ja näin viranomaiset pystyvät arvioimaan resurssivähyttään. Arvoisat jäsenet, niin kuin aikaisemmin sanoin, uudistusten menestys riippuu siitä, että niistä päätetään ja täytetään täytäntöön poliittisella tuella ja toimitaan päättäväisesti paikan päällä. Tällä hetkellä on tärkeitä asiakokonaisuuksia päätettävänä. E, niin kuin puheenjohtaja jo sanoi, pitää tarkistaa har- kuluttaja, harmonista kuluttajahintaindeksiä, pitää uudelleen tarkastella maksu- se asetusta ja on tehty ehdotus uudesta laatuarvioinnista. Tämä liittyy makrovakausvalvontaan. To core statistical, statistics for... Tilast... Tätä voimme tehdä paremmin tilastoja ja mitään lisää uudistuksia ei tarvita. Tätä ei tarvita teknisesti ajatellen tässä vaiheessa. Nyt meidän pitää helpottaa täytäntöönpanoa tilastojen kohdalla yksinkertaistaa hallinnointia asetuksen 223 mukaisesti ja pitää sovittaa tämä yhteen Euroopan lainsäädännön mukaisesti. Neuvottelut ovat meneillään ja olen vakuuttunut siitä, että hyviin kompromisseihin voidaan piankin päätyä se molemmissa asioissa. MIPS-ehdotus on haastavampi ja kunnianhimoisempi. Tulevan asetuksen täytyy saada aikaan uudistuksen sen pitää koota yhteen saman katon alle tietoja, joita tällä hetkellä kerätään kansallisella tasolla ja sitten tietoja, joita kerätään keskuspankeissa myös joissakin jäsenvaltioissa. Tätä kautta keskustelut ovat monimutkaista, enkä ole yllättynyt, että Tästä on vastustettu vahvasti neuvostossa. Tähän mennessä juurikaan ei ole neuvottelussa edistytty. Tavoitteenamme on taata avoimuus, vastuuvelvollisuus kaikille MIP-indikaattoreita käytetään vuosittaisessa tulostaulussa riippumatta siitä, kuka tuottaa näitä perustietoja kansallisella tasolla. Yritykset puitteet standardit ei, tai niistä ei voida sopia niin, että niitä sovelletaan myös kansallisten keskuspankin keräämään tietoon, niin silloin tässä syntyisi tällainen auditointivaje, että tulee avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen. Tämä kuilu vaihtaisi maasta toiseen ja ajan kuluessa se riippuisi päätöksistä, joita tehdään pelkästään kansallisten viranomaisten toimessa. Tässä täytyy tähän toisellisuusperiaatetta. Kenen tehtävä on kerätä tietoja makrotason epävakaustekijöistä? pitää löytää oikea tasapaino toisaalta sen välillä, että tarvitaan yhteisiä laatustandardeja ja pitää ottaa huomioon makrotason epävakauskysymykset. Sitten miten tämä liittyy viranomaiseen ja toiseusperiaatteeseen. Olen läheisessä yhteydessä EKP-kollegoiden kanssa. Pyrimme löytämään parhaan järjestelytavan niin, että kolme tavoitetta sopivat yhteen keskenään. Odotan, että hekin ovat sitoutuneet siihen, että voidaan ottaa korkeat takeet avoimuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Ne, ne pitää vastata sam- tietoja makrotason epävakaustekijöistä. Näin voidaan toimia uskottavalla tavalla vielä lopuksi. Joitakin viestejä tulevaisuuteen liittyen. Ensimmäistä kertaa, kun keskustelin teidän kanssanne 2012, pystyin lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka nopeasti ja dramaattisesti kaikki etenee kansallisissa tilasto ympyröissä, kuinka ne he pyrkivät siellä sopeutumaan. Tämänhetkinen tilastotuotantojärjestelmä, sen pitää kehittyä, jos se pyst- pyytään täyttämään suuremmat nykyajan vaatimukset ja täyttämään poliitikkojen kansallisesti suuremmat odotukset. Tämä kumppanuusjärjestelmä on suuren paineen alla. Ensinnäkin vaaditaan yhä enemmän virallista pätevää tietoa. Halutaan todisteita, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä poli- sosia- ympäristön talouden kannalta ja ottaa huomioon kaikki erilaiset haasteet, joita Euroopassa on. Kautta Euroopan kansalliset tilastoviranomaiset kärsivät resurssivajeesta koordinointi kansallisella tasolla ja kasva paine vähentää vastaajien taakkaa. Vielä lopuksi me kaikki olemme saaneet oppia, kuinka ratkaisevan tärkeää poliittisessa päätöksenteossa on käyttää riippumatonta kunnollista tilastotietoa. ESS, Euroopan tilastojärjestelmä, on vahva kumppani. Se on oikea järjestelmä, jolla on vain yksi tarkoitus. Se pitää antaa vahvaa tietoa infrastruktuureista ja tämän tiedon pitää olla kaikkien kansalaisten käytössä. Päätöks, samoin päätöksentekijät ja tutkijat ja liikemaailman, heidän pitää hyötyä tästä. Tämä tieto resurssi on varsin ratkaisevaa demokratioissa ja kun tieto on tällainen äh, vallankumous. Meidän pitää edelleen vahvistaa järjestelmää. Haluaisin kiinnittää huomionne kahteen seikkaan, jos saan vielä jatkaa lyhyesti. Ensinnä tilastotarpeet ja keinot pitää pitää mielessä, kun keskustellaan äh, talouspolitiikan ohjauksesta talous- ja rahaliiton voi toimia vain, jos viralliset tilastot ovat luotettavia ja laadukkaita. Toiseksi tarvitsemme poliittisen järjestelmän, joka EU ansaitsee. Sen pitää vastata tarpeita ja odotuksia. Odotan, että komissiokollega tulevina kuukausina hyväksyy ehdotuksen, että laajennetaan puitteita, joissa ESS toimii. Euroopan tilasto-ohjelma toimii vuoteen 2020 saakka. Näin ehdotus otetaan huomioon kaikissa menoohjelmissa ja muualla. Odotan myös, että ehdotus tehostaa äh, varainhoitopuolta. Halutaan laadukkaita tilastoja. Se ei, on kust, ei ole pelkästään kustannuserä, vaan se on investointi, niin kuin tekin varmasti ajattelette. Hiljattain tämä näkyi lausunnossanne ensi vuoden purtista. Luotan teidän tukenne, jotta voimme jatkaa tällaisella poliittisella samaa politiikkaa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, Euroopan tilastotietojen täytyy olla pohjana hyvälle päätöksenteolle EU-ssa. Syvälliset uudistukset ovat tarpeen, mutta täytyy tarvitaan myös syvällisiä uudistuksia tilaston tuotantopuolella. Kiitoksia tästä kattavasta alustuksesta. Ja tietysti parlamentti ja tämä valiokunta tukee sitä, että laadukkaat tilastot ovat investointi eivätkä mikään menoerä. Eli nyt sitten keskustelu. Ensimmäisenä Burkhard Baltz. Kiitoksia puheenjohtaja Nodemahe. Kiitoksia, että olette jälleen täällä valiokunnassa. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin Tämä liittyy siihen, mitä kysyin jo viime vuonna. Eli ehkä vielä muistatte, kun viimeksi olitte täällä, kysyin teille, millä tavalla kansalliset tilastoviranomaiset toimivat ilman poliittista painostusta. Eli voisitko tänään kertoa jotain tästä, eli onko tämä tilanne nyt sitten parantanut, parantunut mielestänne? Ja toinen kysymys, yksi aihe, joka liittyy valtionvelkakriisiin. Eli diplomaattisesti on puhuttu tilastollisista epätarkkuuksista näiden tietojen osalta. Ja tämä koski tiettyjä maita, joita on käsitelty paljon tänä vuonna. Eli kysyisin teiltä, onko teillä vaikutelma, että tilastotiedot valtion tulojen ja menojen osalta tällä hetkellä on paremmalla tolalla tai korrekteja. Ja erityisesti haluaisin tietää, ovatko ne liittävän luotettavia, jotta voidaan miettiä vaikka kilpailukykyä ja arvioida velkojen kestävyyttä tietyssä jäsenvaltiossa. Eli siinä minun kysymykseni. Uh, well, thank you very much. If you allow, I would continue. Kiitos. Jatkan puheenvuoroani englanniksi, vaikkakin varmasti arvostaisitte, jos puhuisin saksan kieltä. Mä lähden liikkeelle toisesta kysymyksestänne. Ensinnäkin tilastotiedot julkisista menoista. Tilastotietoja on voitu jatkuvasti parantaa viime vuosien aikana niin, että olemme katsoneet yksityiskohtia myös yhdessä valvontaviranomaisten ja tilastoviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa. Yksi todiste tästä on se, että aina kun olemme havainneet heikkouksia, niin kuin esimerkiksi tässä Espanjan Valensian tapauksessa, niin välittömästi oli seurantatoimia. Tällä on luonnollisesti myös ennaltaehkäisevä vaikutus. Arvelisin, että ensinnäkin tilastotiedot valtion menoista – ovat oikeastaan vaikeimpia tilastotietoja, mitä nyt olettaa saattaa. Niitä valvotaan parhaiten. Siellä on aika lailla vankka mekanismi taustalla. Toisaalta kansalliset viranomaiset ja toisaalta Eurostat mitä valvovat. Ja yksi askel eteenpäin olisi ottaa käyttöön Euroopan tason EPSAS-standardit. Alusta lähtien kaikissa kunnissa, jokaisella saarella, jokaisessa sairaalassa, missä tahansa yksikössä velvoitettaisiin jäsenvaltio käyttämään näitä julkisen sektorin kirjanpitostandardeja. Tämä toisi mukanaan sellaisen vertailtavuustason, että paremmaksi ei voisi enää tästä panna. Meille on kuitenkin aivan mahdotonta käydä jokaisella saarella tarkastamassa tilannetta. Eli te olette pyytäneet meitä vuonna 2011 perehtymään tällaiseen mahdollisuuteen ja olemme nähneet tästä mietintöjä. Me olemme saaneet jo edistystäkin aikaan ja olettaisin, että ensimmäinen vapaaehtoinen vaihe ennen vuotta 2020 on sellainen, että saamme edistystä yhteisten standardien omaksumisen kautta, kautta Euroopan unionin. No sitten poliittinen vaikutusvalta suhteessa kansalliseen tilastoviranomaiseen. Te olette nähneet vertaisarvioita. Me olemme toteuttaneet vertaisarvion. Siinä on huomioitu EUn jäsenvaltiot ja tämän lisäksi myös etämaita, esimerkiksi Islanti, näemme todellakin hyvin avoimen katsauksen tilanteesta. Ja tässäkin olemme toimineet aivan ainutlaatuisella tavalla. Ei ole löydettävissä vertailukelpoista valvontamekanismia, joka estäisi poliittisen vaikutusvallan käytön eh, samalla tavalla kuin mitä me olemme pystyneet toteuttamaan. Äh, Elisa. Kiitos sitten Elisa Ferreira. Kiitoksia, että olette paikalla. Se on ilo meille. Te puhuitte Kreikasta, mutta kun valiokunta kysyi Almunialta, hän silloin vastasi näistä asioista ja hän sanoi, että vuonna 2004-2005 hän oli tarkastellut Kreikan tilastotietojen laatua, mutta Eurostatin toiminta estyi poliittisesta toiminnasta, mutta onko teillä nyt sitten kapasiteettia tehdä tällaisia syvällisiä arviointeja tilastotietojen laadusta? Ja toiseksi, kun kävimme kolman saksissa vuonna 2009 tai 2010, en nyt muista, saimme kuulla, että Kreikan velan osalta toimittiin samoin kuin monien muiden valtioiden velan osalta, myöskin suurimpien. Ja voitteko vakuuttaa, että teillä on kapasiteettia ja riippumattomuutta puuttua ei pelkästään Kreikkaan ja Espanjaan, vaan että myöskin voimakkaimmat maat otetaan valvontaan samalla tavalla. Ja sitten makrotalouden epätasapainomenettely. Olin parlamentin esittelijänä ja olin huolissani siitä, että makrotalouden epätasapainojen osalta piti ymmärtää, miten erityisesti euroalue, mutta koko EU toimi verrattuna muihin tahoihin ja miten nämä eri talouden tekijät vaikuttivat yhteismarkkinoihin ja yhtenäisiin sääntöihin. Ja tästä syystä me laadimme tällaisen tulostaulukon, mutta tällä välillä sitten analyysi, joka on kehitetty, on maakohtainen. Ikään kuin tämä tulostaulukko akku olisi menettänyt merkitystään. Eli voitteko vakuuttaa meille, että tämä, nämä vastavuoroiset vaikutusten leviämiset ja näiden järjestelmien toiminta pidetään yllä, kun te arvioitte uudelleen näitä indikaattoreita ja tilastoja. Ja sitten te puhuitte tästä, otat, Otatteko yhteyttä jäsenvaltioihin kertoaksenne, että niiden pitää valvoa, ja komissiohan on täällä paikalla, kun suosittelette rakenneuudistuksia ja budjettileikkauksia, eli julkishallinnon tietyt osat on otettava suojeluun, ja tilastoasiat ovat niistä yksi, koska jos leikataan myöskin tilastotietojen laadusta, niin silloin on vaikea saada kunnon tietoja. Okay, thank you very much for... Kiitoksia kysymyksestä. Kiitoksia kysymyksestä. Eli vastaan tässä samassa järjestyksessä. Onko meillä riittävästi valtuuksia, jotta voimme estää se, mitä tapahtui 2004, ettei se tapahdu uudelleen? Teknisesti ja oikeudellisesti kyllä, poliittisesti ei. Kreikan osalta on selvää, että me olemme käyttäneet kaikki valtuutemme vuonna 2010 elokuussa, kun lainsäädäntö, jota ei ollut vielä vuonna 2005, saatiin päätökseen. Eli nyt voimme mennä jäsenvaltion sanoa, että avatkaa nämä ovet ja me haluamme nähdä kirjanpitonne. Näin ei silloin vielä ollut. Mutta kuten on nähty, tämä toimii ainoastaan, jos meillä on vastapuoli paikan päällä, joka on luotettava. Näin oli Kreikassa Presidenttihän oli silloin päättämässä kauttaan heinäkuussa, ja nyt hän on sitten oikeudessa. Häntä syytetään siitä, että hän laski näitä tietoja väärällä tavalla. Eli meillä pitää olla vastapuoli ja kulttuuria jäsenvaltiossa, joka ei ole vihamielinen neutraaleille tilastotiedoille. Ja jos on tilanne, jossa ei uskota, että pystyy tuottamaan neutraaleja tilastotietoja, niin silloin on ongelma. Ja minä en tätä Eurostatissa pysty, pysty ratkaisemaan. Eli me voi teknisesti hoitaa nämä asiat, mutta kun on tietty poliittinen ilmapiiri, jossa pystymme tekemään työtä. Sitten Goldman Sachs, olin kuulemisessa täällä. Ja silloin puhuttiin swapseista Kreikassa ja muissa maissa – ja voimme ratkaista tämän ongelman kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, koska meillä on nyt sovittu menetelmä sen suhteen, miten nämä vaihtosopimukset kirjataan. Eli kun meillä on tällainen väline, niin me seuraamme kaikkia jäsenvaltioita ja sopimme normi, normeista sen suhteen, miten ne lasketaan ja merkitään kirjanpitoon. Mutta me juoksemme aina näiden uusien asioiden perässä rahoitusalalla. Sitten MIP, eli tässä on nämä avainindikaattorit ja sitten taustalla olevat tilastotiedot. Eli edellinen parlamenttihan käsitteli tätä asiaa. Eli siellä on katsottu nyt tätä jäävuoren huippua. Ja jos valvomme tämän kärjen laatua, niin silloin epäsuorasti voimme myöskin vaikuttaa muihin tilastotietoihin. Se on periaate, mutta emme voi kuitenkaan taata samaa laatua 250 tilastotuotteelle. Esimerkiksi sehän on suurin piirtein tuotteidemme kirjo. Meillä on tuotteita kuten esimerkiksi vesiviljely, tilastotiedot tai osterit, ja meidän pitää sitten katsoa, että laatu vastaa tarkoitustaan ja että näiden tilastotietojen haluamme erittäin korkeaa laatua ja sitten toimimisen mukaisesti. Aina ei ole niin, mutta epätasapainojen, makron talouden epätasapainojen osalta on näin. Ja sitten jäsenvaltioiden resurssit.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 Haluaisin kysyä maksutaseesta. Siitä juuri neuvotellaan trilogissa. Tiedän, että joitakin asioita siinä ei ole vielä täysin ratkaistu. Ensinnäkin tilastot suorista ulkomaalaisista investoinneista, FDI, kun ajatellaan näitä lopullisia edunsaajia. Miten meidän pitäisi tämä ymmärtää, koska tiedän, että jotkut jäsenvaltiot eivät kerää tällä hetkellä tämän tyyppistä tietoa ja todennäköisesti meidän pitäisi sopeuttaa tämä suorien investointien kannalta. Mitä, mikä olisi realistinen aikataulu tässä kysymyksessä? Milloin jäsenvaltioiden pitäisi alkaa kerätä tämän tyyppistä tietoa? teidän mielestänne, mikä on pääesteenä kerätä tällaista tietoa ulkomaalaisista suorista investoinnista tai muista ulkomaalaisista, ulkomaista investoinneista? Tässäkin pitäisi keskittyä lopullisiin edunsaajiin. Ja vielä toinen kysymys. Ero niiden transaktioiden välillä, jotka liittyvät ulkomaalaisiin ulkoma- ulkomaisiin investointeihin, niin sanotut Greenfield-investoinnit ja niin sanotut takeover-transaktiot. Mitkä ovat pääesteitä tehdä tällaista erotusta? Oletteko te sitä mieltä, että täysi tiedon julkaisu aiheuttaisi jonkinlaisia ongelmia pienemmille jäsenvaltioille – joissa vuosittain tällaiset suorat ulkomaiset investoinnit ovat paljon vähäisemmällä tasolla ja ehkä joissain jäsenvaltioissa ei ole kunnollista tiedottamista johtuen juuri tästä syystä. Okay, and thank you very much for the uh, Kiitos näistä kysymyksistä. Ensimmäisen kysymyksen Vastaus on se, että nyt tutkimme jäsenvaltioiden kanssa sitä, millä tavalla pilottitutkimusten avulla voisimme ratkaista tämän ongelman. Yleinen näkemys olisi se, että pilottitutkimuksen tulisi päätyä tuloksiin, joiden mukaan vuonna 2018 sitten voisimme antaa syvällisen vastauksen metodologisesti ja järjestelmän kannalta. Tekisin näiden transaktioiden suhteen oikeastaan eron. Greenfields, investoinnit, transaktiot, kansainvälisesti tästä ei ole vielä laajaa yhteisymmärrystä. Pilotitutkimuksessa pitäisi varmasti myös kumppaneittemme kanssa kansainvälisesti perehtyä aiheeseen. Maksutase, niin kuin tiedätte, pohjautuu IMFn standardille. EUn täytyy totta kai pohjata tekniset standardit kansainväliselle yhteistyölle. Meidän täytyy kaikkien jäsenvaltioiden kesken sopia, ennen kaikkea niiden kanssa, joilla on mittausvaikeuksia. Tämän lisäksi on tehtävä johtopäätöksiä myös kumppaneiden kanssa Washingtonissa. Thank you. Philippe de Becker. Kiitos sitten Philippe de Becker. Mr. Adamarki for your... Uh, in- Kiitoksia tästä alustuksesta. Haluaisin puhua kahdesta aiheesta. Ensimmäisen otitte jo esille alustuksessa ja kommentoitte tätä myöskin parin muun kysymyksen kohdalla. Eli tämän vuoden heinäkuussa komissio syytti siitä, että Espanja oli manipuloinut tilastotietoja Valensiassa. Ja nyt komissio oli uusia toimivaltuuksia Sixpackin nojalla, mutta se pohjautui myöskin tilastoanalyysiin. Ja sitten nämä sanktiot, nämä tilastopetokset. Eli kysymys kuuluu, millaisia muita välineitä kehittelette nyt, jotta voidaan varmistaa, että tehdään selkeä ero kirjanpitovirheiden ja petosten välille? Onko tällaisia välineitä ja miten näitä arvioita tehdään? Ja toiseksi, mihin raja vedetään, kun tehdään arviointeja, millä tavalla? Ja kolmanneksi, mit, mitä muita maita tai alueita tarkastellaan, koska aina puhutaan jäsenvaltioista ja kansallisella tasolla, mutta tietysti mitä syvemmälle mennään näihin keskusteluihin, niin sitä enemmän huomataan myöskin keskusteluita julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudesta siitä, miten alueet tai kunnat ovat hoitaneet kirjanpitoa ja mm, nyt niitä tarkastellaan paljon tiukemmin kuin aikaisemmin. Ja tietysti ei pidä katsoa vain kansallista tasoa, vaan vähän tarkemmin. Siitä voi saada parempaa tietoa siitä, miten asiat toimivat. Ja sitten toinen kysymys. Se nyt ei ihan liity tähän, mutta poliittista keskustelua käydään tällä hetkellä monissa jäsenvaltioissa siitä, miten terveydenhuoltomenot vaikuttavat julkistalouteen. Eri jäsenvaltioissa hoidetaan terveydenhuoltojärjestystä eri tavalla, eli tällaisia tietoja on vaikea kerätä, mutta minusta tuntuu, että juuri tällä hetkellä, kun budjetit ovat paineenalaisena, niin näiden tietojen kerääminen ja vertailu voisi auttaa myöskin muotoilemaan politiikkaa eri jäsenvaltioissa ja voitaisiin katsoa myöskin esimerkiksi terveydenhuollon menoja. Okay, uh, thank you very much. Well... Kiitos ensimmäisen kysymykseen. Toistaiseksi emme ole tehneet eroa toisaalta petosta ja toisaalta tahallisten väärin raportointien välillä. Tämä ero toki on tehtävä sitten, kun olemme sellaisessa tilanteessa, että, että on välttämätöntä tämä ero tehdä. Menettely, jota Valensiassa noudatettiin, sisälsi myös tuen Olafista, petosten vastaista virastosta, eli saimme tässä taustatukea, koska tilastotieteilijöinä meillä ei ole oikein välineitä menettelyn näkökulmasta tehdä tutkimuksia. Me teimme tämän siitä lähtökohdasta, että ikään kuin kyseessä olisi voinut olla petos. Mehän olemme pitkälti riippuvaisia korkeimmista kirjanpitoviranomaisista jäsenvaltioissa. Valensiassa ja monissa muissakin tapauksissa me saamme tietomme tilinpitoraportista. Näin oli myös Valensiassa, jossa alueelliset tilintarkastusviranomaiset olivat usean otteeseen tätä mm, toimintatapaa kritisoineet. Tämä oli lähtökohta. Olimme myös läheisessä yhteistyössä EUn tilintarkastustuomioistuimeen. Se tekee yhteistyötä kansallisen tason kanssa ja oikeastaan tämä on meidän tapamme, kun yritämme näitä ongelmia ratkoa. Teemme yhteistyötä tilintarkastajien ja valvontaviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa. Toistaiseksi tämä on meidän toimintaperiaatteemme. No sitten terveydenhuoltoala ja tietojen laatu siltä sektorilta. Monissa tapauksissa lähtökohtana oli oikeastaan terveyssektori Kreikassa, näin oli ja Valentiassakin. Myös muita tapauksia on. Terveys, terveydenhuoltoala on kaikista harkaluontoisin, heikoimmassa asemassa. Ongelmat keskittyvät juuri sille alalle ja siitä olemme tietoisia. Sen takia olemme vain erityisesti keskittyneet aina silloin, kun käymme jäsenvaltioissa vierailulla ja silloin, kun tarkastajamme paikan päälle menevät, niin kiinnitämme kaikkien huomion erityisesti terveydenhuoltoalan. Kiitoksen neuvoston päätös 18 miljoonasta on hyvin puutteellinen. Sitten Sven Giegold. Thank you, Chair. Um, herra... Kiitoksia puheenjohtaja. Um, Tervetuloa jälleen pieneen, mutta hienoon valiokuntamme. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin yksi, joka esitti teille jo kuulemisessa. 4,3. Siinä on mukana tilasto-ohjelma parlamentin aloitteesta. Eli Eurostatin pitäisi tehdä enemmän, jotta voitaisiin tehdä sosiaalitaloudesta läpinäkyvämpää. Voisitko kertoa vähän tarkemmin, mitä tässä välillä nyt on tehty jotta tämä ala voitaisiin saada paremmin tilastoihin ja miten olette aikoneet tehdä tämän tehtävän. Ja sitten lempiaiheeni, eli se, miten ei ole tilastotietoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta. Ja nyt kun on näitä six Sixpackissa näitä rajoituksia, niin nyt olen sitten lukenut, että 10. helmikuuta tänä vuonna – te ensinnäkin raportoitte tietyistä tällaisista varjokumppanuuksista yksityisellä ja julkisella tasolla, ja sanottu, on sanottu, että Saksassa ei ole mitään tällaisia vastuukysymyksiä näiden kumppanuuksien ulkopuolella, mutta tätä on vaikea uskoa, koska Saksassa eri kunnat eivät enää tiedä, myöskin poliittiset päättäjät eivät tiedä, millaisia riskejä he ottavat. Eli kuinka pitkällä olette näiden sanktioiden käyttämisessä Saksaa vastaan näissä kysymyksissä? Siellähän on ollut vastarinta sen suhteen, että näitä asioita ylipäänsä tilastoidaan. Ja sitten, jos nämä tiedot jo Saksan osalta ovat epäuskottavia, niin kuinka hyviä sitten muut tiedot ovat? Eli haluaisin nyt kuulla teiltä, kuinka uskottavana pidätte näitä tietoja ja mitä aiotte tehdä, jotta vihdoinkin voidaan saada läpinäkyvyyttä tähän varjotalouteen. On turhaa, jos yksi aukko tukitaan ja sitten kollegat jo sitten kaivavat seuraavaa. Thank you very much. Let me start with the, um, with your... Kiitoksia. Alkaisin tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Kyllä, meitä pyydetään tutkimaan tätä sektoria. Kuitenkin puhun nyt ihan suoraan. Edistys, jota olemme saaneet tähän asti, on ollut vähäistä johtuen resurssivajeesta. Emme ole pystyneet tekemään minkäänlaista saaneet aikaan minkälaista materiaalista edistystä. Olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa eri lähestymistavoista, mutta resurssitilanne jäsenvaltioissa on tällä hetkellä niin dramaattinen, että me pysty edes varmistamaan sitä, että laillisesti vaadittuja tilastoja voidaan varmistaa. Ja tuotekatalogimme on todella suuren paineen alla tämän, tässäkin listatilanteessa. Siis te ette käsittääkseni tällä hetkellä pysty täyttämään juridisia velvoitteitanne. Ja tämä on aika vakava asia ja menee pidemmälle kuin se, mitä totesitte alustuksessanne. No minusta tietysti Euroopan tilasto on myöskin juridisesti sitova, joten en nyt ymmärrä, miksi eivät parlamentin vaatimukset olisi ja kuin muiden taas ovat. Mutta te nyt puhutte diplomaattisesti ja meidän täytyy suhtautua tähän vakavasti. I said is we have minä sanon, että olemme tutkineet ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme pyrkineet todellakin edistymään tässä asiassa. Yksi pääesteistä on, että tarvitsimme perustilastotasoja, joista ei ole säädelty yksityiskohtaisesti kuin esimerkiksi ää, äh, aika osaketutkimus. Tämä ei kuulu tähän tilastotieteelliseen lainsäädäntöön tämä tehdään jäsenvaltiossa vapaaehtoisuuteen perustuen, samoin kuin kun muita tekijöitä ei löydy. Ja tällä hetkellä mietimme jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten voimme tämän asian nyt ratkaista. Tämä on osa ensi vuoden pakettiehdotusta, mitä tulee sosiaalisiin tutkimuksiin, integroidut sos- Euroopan sosiaalipoliittiset tilastotiedet. Olemme viemässä tätä pakettia loppuun ja sieltä löytyy sellaisia komponentteja, joissa tartutaan juuri tähän ongelmaan. Joten emme nyt suinkaan ole toimettomina olleet, mutta emme ole vielä niin pitkällä, että voisin nyt esittää teille tuloksia. Mutta olemme vieläkin tässä kehitysvaiheessa tavallaan. Olisi todella tärkeää saada teiltä tukea tälle ajankäyttötutkimukselle, kotitaloustutkimukselle, että voidaan ratkaista tämä tilastoasetuskysymys. Sitten toinen asia, kun sitä, jos näitä suoraan vertaan toisiinsa, niin Saksassa mitä? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet, Saksan viranomaiset ovat kertoneet, kaikki PPP-suhteet on katettu. Luonnollisesti ka- tämä tarkoittaa sitä, että niitä PPP-suhteita, jotka on tiedossa kansallisella eli osavaltiotasolla. Ja jotta tämä asia voidaan ratkaista kuntatasolla, niin, niin kuin jo sanoin aikaisemmin, Euroopan julkisen sektorin tilinpitostandardit olisi otettu käyttöön. Ne pitää ottaa käyttöön myös tässä kohtaa. Eli Saksalla on väärä, koska nämä kumppanuudet toteutetaan kunnallisella tasolla ja halusin tietää, milloin käytätte välineitä, jotta Saksasta saataisiin oikeanlaatuisia tilastotietoja näistä asioista. Eli jos ne eivät ole katettuja, niin nämä Tämä lukema nolla on siis väärin, onko näin? That, uh... Ei, minä sanoin niin, että olemme saaneet Saksalta ilmoituksen, jossa todetaan, että yksityisen ja julkisuuden sektorin kumppanut on täysin kaatettu hallituksen tiedonannossa, rahoitustiedonannossa. There are no PPPs and municipal level. Eli jos kunnallistasolla ei ole näitä kumppanuuksia, niin sitten kaikkia ei ole katettu on sitten seuraus tästä. Ja tämä on tietysti tilastollinen porsaanreikä. Tom van der Ketelari. Haluan nyt Nederlands. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hollantia sopii kysymykseni liittyy myös tähän yksityisen julkisen sektorin yhteistyöhön. Belgiassa on paljon levottomuutta, mitä tulee Eurostatin PPP-yhteistyöhön budjettivalvon yhteydessä. On nyt paljon keskusteltu tästä ja tänä iltanakin tästä puhumme. Kysyisin, minkälaisia kriteerejä Eurostat aikoo laatia tällaisille PPP-suhteille. Näiden kriteerien pitää olla tarpeeksi selkeitä ja on tiettyjä eroja yrityksissä, joissa voidaan poistaa tällaiset menot Äh, budjetista. Ja tarvitaanko tässä suuria hallintoinvestointeja? Sitten vielä äh, kysymys, onko tällainen ongelma myös muissa jäsenvaltioissa vai onko Belgia ainoa, joka kamppailee eurooppalaisten sääntöjen kanssa, mitä tulee tähän PPS-kysymykseen? Uh, well, let me, let me start with the, uh... Lähtisin selkeyttämällä ensinnäkin sen, että noudatettavat säännöt silloin kun kirjataan ja tehdään tilinpitoa jäsenvaltioissa näistä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista. Näistä on lainsäädäntöä, joka on tämän talon päättämää. Asetus, ESA-asetus niin sanotusti, eli eurooppalaisen tilinpidon asetus. Tämä nyt ei ole aivan kultainen kirja, vaan sininen kirja kuitenkin. Me noudatamme tätä ilman minkäänlaista harkintavaltaa. Olipa kyseessä mikä tahansa jäsenvaltio. Me noudatamme näitä periaatteita. Belgian tapauksessa PPP-suhteiden taajuus, tiheys on oikeastaan äh, suhteessa liiallinen, jos nyt näin voidaan sanoa. säännöt ovat kuitenkin aivan normaalit kirjanpitosäännöt, joita me noudatamme. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tällainen PPP-suhde on rakennettu niin, että riski on viime kädessä julkisella vallalla, ja jos hallitus tekee sitten päätöksiä, niin hallitus todella kantaa vastuun. Näin periaate kuuluu Me olemme käyttäneet paljon aikaa parempaa viestintään kesän aikana. Olemme käyneet monta päivää keskusteluja myös Belgian kumppaneittemme kanssa. Aivan erityisesti on tärkeää että pitää mielessä se, että me olemme oikeastaan tässä vasta toissijainen keskustelutaso. Me emme säätele tilannetta, vaan Belgian keskuspankki ja tilastoviranomaiset ovat ensisijaisia toimijoita. Ne käyvät sellaista vuoropuhelua Belgian kumppaneiden kanssa, jota tässä tarvitaan. Totta kai me mielemmällämme autamme, mutta me olemme tässä ikään kuin taustatukena. Yhdessä investointipankin kanssa haluamme viestiä paremmin periaatteistamme ja toivon, että nämä investoinnit tuottavat myös tuottoa, jotta paremmin ymmärrettäisiin meidän oikeudelliset periaatteet ja työmme perusta. Thank you, Nina. Kiitos sitten Nina Jill. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Mitä enemmän tehdään päätöksiä näyttöön pohjalta, niin se olisi aika hyvä meille lainsäätäjinä – voisimme puuttua moniin haasteisiin, joita meillä on, mutta ongelma on se, että saataisiin ajoissa tietoa. Ja tämä on ongelma, kun katsotaan vaikka pakolaiskriisiä tällä hetkellä. Se on yksi tärkeimpiä asioita, joita koitamme käsitellä, mutta täsmällisten tietojen saaminen saattaa olla hankalaa. Ja nyt kun katsotaan teidän omia arvioitanne, te sanoitte 750 000 maahanmuuttajan saapunut tänä vuonna – tähän mennessä, mutta tämä on aika epäselvää, koska kriteerit, joita käytätte, tässä on katsottu turvapaikan, turvapaikkahakemuksia. Niitä on noin 700 000, mutta on monia henkilöitä, jotka eivät hae turvapaikkaa. Ja hekin ovat tulleet kuitenkin Eurooppaan tavalla tai toisella. Eli kun katsotaan näitä poliittisia merkityksiä tässä tilanteessa, niin miten voitaisiin soveltaa kriteereitä ja sanoa, että nämä lukemat ovat oikeita, niihin voidaan luottaa? Koska jos tiedot ovat vääriä, niin niiden hinta voi olla aika kova. Ihmiset voivat sitten äänestää vaikka ääripuolueita, mutta yhdistyneen kuningaskunnan edustajana tämä vaikuttaa myöskin Britannian kansanäänestykseen. Eli Voisimme saada täsmällisiä tietoja keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä siitä, mitkä ovat taloudelliset vaikutukset pakolaiskriisistä, miten se vaikuttaa kansallisiin työmarkkinoihin, kansallisiin talousarvioihin, sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja sitten erillinen kysymys. On sanottu, että eurooppalaiset tilastotiedot julkistetaan ilman, että otetaan huomioon kunnolla alueellisia eroja. Eli Britanniassa on paljon sosiaalitaloudellisia eroja Lontoon ja muun maan välillä. Miten nämä alueelliset erot voitaisiin ottaa paremmin esiin, kun te heijastelette näitä tietoja Eurostatissa? Okay, thank you very much. With... Kiitoksia. Aloitan tästä ensimmäisestä hyvin hankalasta kysymyksestä. Kuten tiedämme, Nämä pakolaiskysymykset ovat kehittyneet viime kuukausina hyvin dynaamisesti. Ja tätä ei osattu ennakoida hiukan hitaassa koneistossamme oikealla tavalla. Eli pakolaisten osalta voimme toimittaa tietoja maahanmuutosta, työvoimien liikkuvuudesta ja pakolaisista on kerätty tietoa sitten Frontexissa ja muissa tahoissa ja sitten siellä on otettu huomioon esimerkiksi nämä turvapaikkahakemukset, mutta ei meillä koskaan ole ihan viimeisimpiä tietoja viimeisen päivän, edellisen päivän osalta turvapaikan hakijoista, jos meillä ei ole kunnon tietoja. Eli vaikka nyt voidaan sanoa, että neljänsvuosittain, eli korkeintaan kolmen kuukauden viiveellä meillä on virallisia tietoja. Se on jo aika hyvä. Silloin saadaan aika, aika hyvä kuva tilanteesta. Ja sitten taloudelliset vaikutukset työmarkkinoilla ja niin edelleen. No, tässä teemme läheistä yhteistyötä Home pääosaston ja työllisyyden pääosaston osaston kanssa, koska siellä sovelletaan näitä analyyttisiä välineitä. Eli täytyy tehdä ero faktojen ja tilastotietojen ja toisaalta sitten mallin välille, joiden pohjalta lasketaan näitä poliittisia vaikutuksia. Eli komission yksiköt sitten tarkastelevat näitä kysymyksiä. Ja sitten alueelliset erot. No, me teemme läheistä yhteistyötä regiopääosaston kanssa. En tiedä, oletteko nähneet alueellista vuosikirjamme, se on ollut myöskin nettisivuillamme. Eli tämä alueellinen katsaus, erityisesti kun ajatellaan työmarkkinoita ja näitä kysymyksiä, niin meillä on aika paljon siitä jo tietoa. Mutta me nyt yritämme vauhdittaa tätä sosiaalipuolen kehitystä ja myöskin syvällisemmin eritellä näitä tietoja yhdistelemällä virallisia tietoja ja maantieteellisiä tietoja. Ja tällä tavalla voimme parantaa näitä arviointimalleja, joita käytämme. Eli tätä nyt tällä hetkellä teemme tässä, tässä ohjelmassa, jossa sosiaaliset asiat halutaan ottaa yhtä hyvin huomioon kuin taloudelliset. Thank you, uh, Brian. Kiitos sitten Brian Hayes. Thank you, Chairman, and thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Eurostatille läsnäolosta kokouksessa. Tunnen suurta myötätuntoa vaikeaa tehtävänne ajatellen ja ajatellen sitä, kuinka tärkeitä tilastotietoja laaditte ovat. Ja näiden tietojen riippumattomuuden suuri rooli Minua kiinnostaa tällainen vertaisvertailu. Irlannissa ymmärtääkseni peer review, vertaisvertailu vietin loppuun tänä vuonna ja sitten esitin 26 suositusta. Ja kysymys, joka minulla on, minkälaista seurantaa on tälle asialle maakohtaisesti, kun menet jonkin maahan, niin että mikä siellä toimii, mikä ei, mainitsette sen ja jätätte maan, lähdette pois. Vai minkälaista seurantaa harjoitetaan, koska missä tahansa olosuhteessa, kun on olemassa ero joko Euroopan standardin tai parannustarpeen välillä, meidän pitää tämä selkeästi mainita eri mm, raporteissa. Toiseksi, onko meillä lopullinen luettelo eroista, joita nyt on eurooppalaisessa tilastotiedossa ja miten näitä tietoja kerätään ja miten asiat lasketaan jäsenvaltiotasolla, kun ajatellaan vaikka väestöennusteita. Vieläkin on olemassa ero jäsenvaltioiden metodologioissa ja Eurostatin harjoittamassa metodologiassa. Onko teillä jotakin listaa tällaista? Ehkä teillä ei ole sitä, mutta olisi sellaisen kuitenkin saada, koska haluaisin juuri tietää, mitä eroja vielä on jäljellä. Ja sama argumentti tuli tässä tuotantokysymyksessä esille. Jotkut tuotannot ovat paljon viesti, vientivetoisempia, jos ei voida kunnolla laskea outputtia tuotantoa, niin on vaikea laskea tuosta BKT, joten haluaisin, että meillä on selkeä määritelmä ja vielä lopullinen kysymys, viimeinen kysymys. Onko meillä yhteinen määritelmä varjotaloudesta, harmasta taloudesta, koska kun ajatellaan äh, tilannetta maasta toiseen, tämä tulee myös talouden vahvuudesta. Onko meillä yhteistä määritelmää tästä asiasta kaikissa sen valtioissa, koska ongelma, joka vieläkin on varjotalouden kohdalla, miten se lasketaan ja kuinka paljon se tuo lisää kansalliseen BKT ja miten tällaisen asian pitäisi puuttua Euroopan tilastojen kannalta? Um, well, thank you very much. Uh, let me start. Kiitoksia Alan tästä vertailusta ja vuoden 16 suosituksesta Irlannille ja seurannasta. Kyllä seurantaa harjoitetaan. Sitä tehdään vertaisarvioiden jälkeen. Seuran, me hoidamme tämän seura, seurantatoimen ja menettelytapa on sellainen, että ensi vuonna me laadimme tiivistelmäraportin, joka menee tilastojärjestelmään helmikuussa ja sitten tämä tiivistelmäraportti lähetetään teille ja neuvostolle, joten tulette näkemään tällaisen kokonaiskuvan. Ja meidän tarkoituksenamme on jäsenvaltioiden virkaviljen kanssa harjoittaa tätä seurantaa. Tietenkin on suosituksia ja suosituksia. On niitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin toiset ne suositukset, jotka liittyvät juridisiin velvoitteisiin esimerkiksi kun täytäntöön pannaan 223 asetusta. Tietysti silloin seuraamme tätä asiaa paljon syvällisemmin ja tiukemmin kuin tällaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa laatua. Minun mielestäni tekisin eron minimi minimistandardien välillä tilastoissa, jotka on, josta on säädetty lakeja, ja sitten parhaimpien käytäntöjen välillä. Ne ovat olemassa tavallaan suosituksina. Minimistandardit näissä suosituksissa ovat sellaisia, joita me joiden toteutusta me seuraamme. Yleiset standardit, väestöennusteet. Tietenkin tiedän, että on eroja Irlannin ja EUn väestöennusteissa tämä on luonut jotakin vähän levottomuuttakin, hämmennystä, ja te me olemme tekemässä työtä tämän asian parissa, ja tarkoituksenamme väestöennusteissa on toimia tällä tavalla vuosittain jatkossa, ja toimitaan siis vuosittain, ja niin kuin teemme kaikkien muidenkin tilastojen kohdalla, olemme sopineet standardeista ja suuntaviivoista yhdessä, jotta voi päästäisiin eroon tästä ongelmasta. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että meillä ei välttämättä synny yksimielisyyttä. Niinkin voisi tapahtua tulevaisuudessa. Irlanti päättää käyttää toisenlaista väestöennustetta kuin se standardi, jonka enemmistö on valinnut. Siis normaali eurooppalainen lähestystapa. Sitten harmaa talous, varjo, talous, kysymys joka minulle esitetään säännöllisesti. Ja ehkä voin toistaa, mitä viimeksi tässä yhteydessä sanoin. Me voimme tutkia tätä asiaa. Tämä liittyy läheisesti myös niin sanottuun lait- niin sanottuihin laittomiin toimiin. Nämä ovat tässä rajatapauksia. Niiden transaktioiden kohdalla, jotka voimme mitata, eh, erottaa, ja sitten niitä, joita emme pysty mittaamaan, ja meidän pitää vain arvioida sitten. Mitä tulee laittomiin toimiin, olemme sopineet jäsenvaltioiden kanssa, että käytämme standardimetodologiaa viime vuonna. Näin tehtiin ja tällä oli merkitystä BKTLlle. Tehän muistatte, viime vuonna oli jonkinlainen äh, häly siitä, kun uusi standardi johti korkeampiin BKTL-lukuihin. Nämä uudet standardit olivat osa, vaikkakin tämä oli pieni osa, siis ne olivat osa kokonaistilannetta. Kiitos. Tibor Zani. Kiitos sitten Tibor Zani. Thank you very much. Uh, uh, Kiitoksia. Kaksi erityistä asiaa, vaikka te jo epäsuoraan viittasitte näihin asioihin, joihin viittaan. Ensinnäkin työtilastot. Minun on vaikea selittää äänestäjilleni Unkarissa, miten nämä eri työtunnit ja viikot ja tun, kuukaudet lasketaan ja mikä lasketaan täystyöllisyydeksi. Tiedän, että tällaisia teknisiä standardeja on, mutta tavalliset ihmiset eivät näitä ihan ymmärrä. Esimerkiksi joku, joka katsotaan täystyöllistytyksi, mutta ei selvästi ole, jos on vaikka näitä nollatuntisopimuksia, joita on tietyissä maissa. Eli onko teillä suunnitelmia selvittää hiukan enemmän tai muokata järjestelmää vähän tosielämän mukaisemmaksi? Ja sitten omassa maassani Unkarissa tilastoviranomainen on kieltäytynyt tekemästä tilastoja köyhyydestä ollenkaan. Eli se tarkoittaa, että unkarilaiset eivät saa tietoa köyhyystasoista Unkarissa, mutta esimerkiksi julkisista työsopimuksista näkee, että ihmiset tienaavat 155 euroa kuussa – ja nämä ovat vain Orbanin propagandakoneiston sanoja. Okei, okay, thank you very much. Um, et... Eh- Kiitos. Ensinnäkin työelämän tilastotiedot. Kun tekin, tein vielä työtä Saksan tilastoviranomaisena, niin kuulin myös näitä tarinoita. Todettiin, että tilastotiedot ovat hyvin kaukana normaalista jokapäiväisestä intuitiivisesta tiedosta. Nämä ovat kuitenkin tietoja, jotka pohjautuvat ilon kansainvälisiin standardeihin. Me siis noudatamme sellaisia standardeja, jotka on kansainvälisesti sovittu. Toki me investoimme paljon siihen, että saamme myös lisätietoa kerätyksi. Ja tätä kautta voi tehdä arvioita. Ja oikeastaan kuroa umpeen sitä kuilua, joka on toisaalta kansainvälisen standardin ja toisaalta jokapäiväisen havainnon välillä. Kun euro otettiin käyttöön, niin muistan, että oma vaimoni kertoi minulle, että se mitä te mittaatte on aivan absurdia. Koska hän sanoi tietävänsä paremmin, että, että käteenjäävän rahan perusteella voi arvioida, että inflaatio on paljon korkeampi. Pitäisi pystyä selittämään paremmin se, miten tätä lisätietoa käytetään hyväksi. Muutama viikko sitten ensimmäistä kertaa julkaisimme tiedot sen suhteen, paljonko ihmisiä tulee työmarkkinoille, paljonko sieltä poistuu työntekijöitä. Työttömät, töissä olevat, työtä hakevat, sellaiset, jotka eivät hae työtä. Näin voidaan selittää paljon rakenteellisesta työllisyydestä ja työttömyydestä. Oikeastaan tarjoan palvelujamme teidän tueksenne, jotta niiden palvelujen lisäksi, joita meillä on käytössämme, meillä on myös nämä lisäpalvelut. Köyhyys on totta kai vaikea ongelma. Toisaalta meillä on tulon jakoon liittyviä tietoja, sitten on taas syvällisempiä näkemyksiä köyhyydestä. Tulevien vuosien ohjelmassa tarkoitus on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mukaan Unkarin kanssa, investoida, jotta saamme vertailukelpoisia tietoja varallisuuden tulonjaosta ja köyhyydestä. Ensinnäkin eriarvoisuus tietomme tässä oikeastaan paranevat. Tämä on yksi pääprioriteeteista tuleville vuosille. Kiitos, te Marko Valli. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi aika suora kysymys. Meillä on näitä tilastotietoja, joita tulee Euroopasta ja yksittäisistä jäsenvaltioista, ja sitten voidaan noudattaa tietynlaista talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, rahapolitiikkaa. Ja sitten kun tulee myönteisiä merkkejä, niin voidaan kuvitella, että politiikka on toiminut. Haluaisin tietää, kuinka pitkälti voimme luottaa näihin tilastotietoihin, nyt kun niitä muutetaan, niin kuin kävi 2010 kun mukaan otettiin myöskin tämä harmaa talous. Ja nyt meillä on tämä uudistus, joka tapahtui Lissabonin sopimuksen muutosta, joka liittyy inflaatioon. Eikö tässä ole riskinä se, että vähän on tilasto dopingia, kun ajatellaan mahdollisuuksia tällä tavalla tukea finanssi- ja rahapolitiikkaa, joka todellisuudessa ei ole tehokasta? Eli tässä suora kysymykseni. Okay, so um, <laughs> thank you very much. Statistical doping. Jos niin, tilastodouppaus. Mehän olemme dopingin vastainen virasto. Se on meidän tehtävämme. Jos ryhdytään käyttämään tilastoja päätöksen teossa, niin silloin noudatetaan Goodhardin lakia. Goodhard-niminen poliitikko oli yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hän totesi, että kun käytetään indikaattoreita politiikan teon tukena, niin indikaattori näyttää hyvältä. Hallintorakenne, josta me olemme päättäneet, on otettu siis käyttöön ja sen tarkoitus on vakauttaa, tehostaa instituutioita ja rakennetta. Euroopan tilastojärjestelmä on kaikista vankin institutionaalinen puitteisto, mitä nyt olettaa saattaa. Lainsäätäjä on auttanut meitä järjest- tämän järjestelmän rakentamisessa. Tämä on kaiken pohjana, aina kun toimimme Euroopan tilastotietojen puitteissa. Kiitos, Maletic. Uh, welcome, Mr. Kiitoksia. Tervetuloa. Mm, johtajat, te puhutte paljon laadusta, luotettavuudesta tilastotiedossa, mutta haluaisin jälleen kerran käydä läpi tämä menettelytapa. Te sanoitte, että jos te epäilette, että kansalliset tilastotiedot eivät ole luotettavia, niin silloin voitte kääntyä kansallisen mm, tutkijan tai pyytää Olafia tutkimaan tai äh, kerrotteko kansallisen tason auditoijaviranomaisille, mitä pitää valvoa ja seurata, ja lähettääkö hän sitten auditointiraportit teille, vai tapahtuuko tämä jälleen kansallisella tasolla? Jos löydetään jotakin epäselvyyksiä, niin he lähettävät ehkä sen ka- ka- ylemmälle kansalliselle tasolle, että voidaan tehdä lisätutkimuksia niin edelleen. Sitten toinen kysymys on teknisempi Tämä koskee tietoja, joita olette pyytäneet EKPn kanssa. Tiedän, että teillä on yhteistyösopimus pankin kanssa, mutta käytännössä jälleen jollakin tavalla on vieläkin sellainen tunne, että sekä EKP että tila, Eurostat pyytävät samantyyppisiä tietoja kansallisilta viranomaisilta. aitteko? per, otta, laatia dialogia EKP kanssa, että voitaisiin harmonisoida näitä raportointivaatimuksia kansalliselta tasolta ja keskuspankkeilta, jotta voidaan vähentää raportointitaakkaa. Sitten yksi kysymys liittyy yhteen kysymykseen, joka on vieläkin odottamassa neuvostossa. Ensimmäinen käsittely oli jo parlamentissa aiheena asetusehdotus tila, tilastojen antamista ja laadusta, mitä tulee makrotalouden epäva- epävakaustekijöihin. Onko teillä tästä jotakin kerrottavaa vai onko tämä vielä meneillään? Um, well, I think I can be... No, voin aika nopeasti vastata tähän menettelyyn kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Eli selitän nyt, mitä tapahtui Espanjan suhteen. Eli me vähän säikähdimme yhtä alueellista tilintarkastusraporttia Valensiassa. Ja sitten otimme heti yhteyttä kansallisen viranomaiseen ja olemme nyt kokoustaneet yhdessä ja yrittäneet puuttua tähän ongelmaan heidän kanssaan ja katsoa, miten saataisiin nyt yleiskatsaus näistä faktoista, mutta kansallisten viranomaisten avulla. Eli tämä nyt ei ole osa mitään oikeudesta sääntöä, vaan tämä on sisäinen menettelymme, josta olemme päättäneet ja jonka olemme valinneet. Eli me käytämme tällaista intensiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, mutta ei sitä ole kirjattu mihinkään lainsäädäntöön tai delegoituun säädökseen. Sitten yhteistyö EKPn kanssa. No sanotaan, että meillä on sopimus tilastolainsäädännöstä, josta päättää parlamentti ja neuvosto. Siinä on noin 200 säädöstä ja ne on rakenneltu niin, että jäsenvaltiot joutuvat toimittamaan tilastotietoja EUlle ja sitten jäsenvaltiot päättävät, kuka tekee mitäkin jäsenvaltioissa. Se on toiseisuusperiaatetta. Ja toiset sanovat, että maksutase lasketaan pankissa, keskuspankissa – ja sitten toiset sanovat, että sen tekee kansallinen tilastoviranomainen, eli me emme siitä päätä. Mutta täytyy korostaa, että lähtökohta on EUn lainsäädäntö, ja EUn lainsäädännössä ei haluta tehdä päällekkäistä työtä. Eli periaatteessa me sanomme, että Eurostatissa sanotaan, että on vain yksi tilastopilari. Se on lainsäädäntöä artiklan 338 nojalla perussopimuksesta. Mutta on sitten keskuspankkeja, jotka ovat tehneet kansallisia järjestelyitä, jotka vastaavat näistä asioista. Ja tämän epätasapainomenettelyn osalta, no tämä nyt on kysymys, joka on hiukan vielä auki, koska tähän mennessä emme ole pystyneet ratkaisemaan näitä ongelmia, joista lyhyesti sanoin, erityisesti tilanteessa, jossa kansallinen keskuspankki vastaa kansallisten indikaattorien laskemisesta. Yleensä sanoisimme, että Eurostat valvoo niiden oikeellisuutta, mutta sitten olemme eri mieltä EKPn kanssa, koska siellä sanotaan, että ei, vaikka päätös on tehty kansallisella tasolla, niin EKP korostaa kuitenkin kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta. Ja saattaa olla, että Eurostat on sitten mukana tässä. Ja meillä on tällainen kirjanpito vaje, ja me haluamme hoitaa tämän kahdenvälisillä sopimuksilla komission ja EKPn välillä, tai Eurostatin ja EKPn välillä. Kiitos ja viimeinen kysymys minulta. Ja kun keskustelette komission kanssa, niin pitäisi ratkaista nämä jäljellä olevat avoimet kysymykset. Parlamenttihan oli valmis hyväksymään Eurostatin kannan, mutta olisimme voineet hyväksyä toisen ratkaisun. Ja meistä tämä nyt ei ole niin suuri ongelma, että kannattaisi jumittaa koko asia. Eli tämä nyt oli oikeastaan enemmän vetoomus kuin kysymys. Ja sitten kysymys tai oikeastaan kaksi kysymystä. Ensinnäkin nämä epätasapainojen menettelyt. Te puhuitte erinäisistä mahdollisista pääperiaatteista, jotta löydetään ratkaisuja. Ja onko teillä jo palautetta siitä, että tämän tyyppisessä toiminnassa, jos nyt oikein ymmärsin, siis mihin viittasitte, niin saattaisi olla mahdollinen ratkaisu neuvostossa näkypiirissä. Ja sitten tämä on tietysti laaja kysymys, mutta makrotalouden kannalta niin meillä edessä on nyt tilanne, jossa tällaisen rakenteellisen vajeen tai tasapainon laskeminen on hyvin hankalaa. Tiedän, että tämä nyt on lähellä poliittis-taloudellinen kysymys, mutta tähän liittyy myöskin tilastollinen ulottuvuus. Eli kun ajatellaan toimintatapaa pikemminkin kuin talouspolitiikan ulottuvuutta, niin voisimme vakavasti keskustella tästä. Ja meidän pitäisi miettiä, miten objektiivisesti voidaan laskea näitä indikaattoreita Euroopan lainsäädännössä. Kiitos. Pistin tämän vinkin korvan taakse. Olemme samaa mieltä siitä, että ei tämä ole iso kysymys ja varmasti viimeiset millimetrit vielä saadaan kurotuksi umpeen. No sitten epätasapainomenettelytiedot. tiedot. Nyt näyttäisi olevan myönteistä palautetta Frankfurtista ainakin. Voi olla, että heidän ongelmansa tätä kautta ratkeaisivat. Me olemme puhuneet myös Alankomaiden kanssa puheenjohtajavaltiona ja he ovat vieneet tätä viestiä eteenpäin ja niin olen nyt sitä mieltä, että suurin ongelma tässä taisi olla aristeriita toisaalta pankkien riippumattomuutta ja toisaalta tilastoviranomaisen riippumattomuuden välillä. Toivon, että tässä löydetään järkevä ratkaisu ongelmaan. No sitten rakenteellinen vaje. sen jälkeen, kun viimeksi aiheesta keskustelimme täällä, niin todella olemme perehtyneet aiheeseen, mutta Eurostatin ei meidän mielestämme pitäisi tähän ryhtyä. On kaksi seikkaa, jotka eivät kuulu meille, eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme. Me joutuisimme käyttämään ekonometrista mallia ja pitäisi päättää tapauskohtaisesti. Nämä molemmat seikat ovat johtaneet siihen johtopäätökseen, että Tämä kuuluu pikemminkin Equinille eikä Eurostatille. I think we did. Kiitoksia. Monista syistä. Ja nythän meillä on tätä rakenteellista vuoropuhelua. Niin tämä oli hyödyllistä intensiivistä keskustelua. Kiitoksia. Ja odottelemme sitä, että voimme jatkaa muodollista vuoropuhelua ja myöskin lainsäädännöllistä yhteistyötä, jotta Eurooppaan saadaan hyviä ja luotettavia tilastotietoja. Kiitoksia. Uh, five minutes suspensions and then we, we vote. Äänestämme viiden minuutin kuluttua. Dear colleagues, uh, let's start. No niin, kollegat. Aloitamme äänestyksen. Niin, kuten tiedätte, esityslistaan hyväksyttiin tänä aamuna. Ja EKPn vuosikertomusta on lykätty, eli äänestämme nyt Langenin mietinnöstä EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Eli ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Siis koeäänestys. Parjanta uupuu vielä. No niin, äänestys päättyy. Selvä. liberaaleista yksi täytyy laskea erikseen. Montako liberaaleja täällä on paikalla? Ehkä heitä on liikaa paikalla. Eli viisi. Niin ei, ei tämä ollut mikään ilkeä huomio. Siis me emme pysty täältä tarkistamaan. Se on ongelma. Eli Eli Langenin mietintö, tarkistus 42, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan, hyväksytty. IMKON 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissitarkistus A. Siis täytyy äänestää alkuperäisestä tekstistä kohta kaksi äänet puolesta, vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus A kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan Tarkistetaan tämä, eli kompromistarkistuksen A toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi puoltoaine lisää. Sitten tarkistus 48 puolesta vastaan. Hylätty. 49 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 167 Siis 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. FDD nyt ei näytä olevan täällä. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Äänestys päättyy. niin yksi vastainen lisää, eli tämä on hylätty. Eikö näin, sihteeristö? Sitten 169 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, tämä menee niin tiukalle. Sama ään enemmistö varmaan, mutta äänestys päättyy. Sama enemmistö 170 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan sama enemmistö oli hylätty. Voidaan tarkistaa, jos haluatte. 171. Siis täältä tämä näkyy kyllähän selvästi, mutta jos joku haluaa, eli 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt tiberaat äänestävät eri tavalla. No, äänestys alkaa. Tarkistetaan tämä. Yksi ääni puuttuu. Hyväksytty. Se oli 84. Sitten 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 86 puolesta. Kahdeksankymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tarkistetaan 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vai, tarkistetaanko selvä? Eli tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 2 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimko 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromistarkistus F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan. Tarkistetaan 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus G kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromistarkistus J puolesta Aha, kahdessa osassa ensimmäinen osa Jiitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Niin siis toinen osa. Ensimmäinen osa. To examine ja niin edelleen nämä sanat. Ja sitten toinen osa ilman näitä, ai näiden, näiden sanojen kanssa. Eli ensimmäinen osa ilman, toinen osa kanssa. Eli ensimmäisestä osasta jo äänestettiin jo. Eli sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää Varmaan hyväksytty, mutta nostakaa kädet kunnolla ylös, ainakin koordinaattorit. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 138 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi M kahdessa osassa, ensimmäinen osa siis ilman sanoja eristetyillä kaukaisilla alueilla ja saarilla. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 155 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää varmaan hylätty. Eli alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 163 äänestys alkaa. hylätty. Satakuusikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 164. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Imko 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Imko 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan. Tarkistetaan 187. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. joku virhe tapahtui. Eli äänestys alkaa uudelleen. Mutta sen taisi mennä läpi joka tapauksessa. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Kukaan ei nosta käsiä ylös, eli Tarkistetaan taas koneellisesti. Toinen osa siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää. Ennä liberaaleja varmaan kannattavat. Nostakaa kädet kunnolla ylös. Tarkistetaan 206. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 210 äänestys alkaa. Hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan taas. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi T kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta No, tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. Kolmas osa puolesta kollegoilla on oikeus olla äänestämättä tietysti. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U monissa osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmas osa. No niin, kolmas osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljäs osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viides osa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 Siihen liittyy suullinen tarkistus. Eli suullinen tarkistus. Eli siinä muutetaan tätä sanaa strict sanaa prohibit. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Hylätty. Eli nyt kompromissi ilman suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Tarkistetaan 263 äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2V. Siihen liittyy vihreiden suullinen tarkistus. Eli ensin äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta. Pitäisikö se lukea? No, se lukee siinä äänestysistalla. Puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, 7, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. No niin, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 1. Äänestäkö kaikista yhdessä? Ei. eli yksitellen. Inta ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää. No, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Hylätty. 281 puolesta vastaan. Tarkistetaan 281, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehkä voimme äänestää yhtenä blokkina, jos sopii. Eli 203 286 asti. Puolesta vastaan. Tarkistetaan varmuuden varalta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli ehkä ei kannattanut äänestää yhtenä blokkina, mutta sitten 287 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan. Tarkistetaan 288. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AA puolesta. Kompromissi AA. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan. Tarkistetaan 299. Äänestys alkaa. hylätty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 ja 34 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty varmaan, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hyväksytty. Tar- alkuperäinen teksti kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 2 äänestys alkaa. Äänestys päättyy.